annan puheenvuoron esittäjälle Rouva Hannibalille. Microphone, please. Greetings to all of you on International Tervehdys kaikille kansainvälisenä naistenpäivänä. Mietintö, joka koskee naispuolisia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, koskee sitä, että saadaan kauan kaivattu sukupuolinäkökulma siihen, miten turvaa hakevia kohdellaan rajojemme sisällä EU:ssa. Tällä hetkellä on huolestuttavia eroja siinä, miten eri jäsenvaltiot käsittelevät turvapaikkahakemukset, erityisesti silloin, kun ne liittyvät sukupuoleen. Tämän seurauksena turvapaikkaa hakevat naiset eivät taatusti saa sukupuolisensitiivistä käsittelyä. Naispakolaiset ja turvapaikanhakijat kohtaavat liian usein politiikkaa, jossa ei pystytä täyttämään standardeja jossa sukupuolisensitiivistä politiikkaa ei toteuteta käytännössä. Mietintö suosittelee uusia ohjeita puutteiden korjaamiseen. Väkivalta on traagista joka päiväistä todellisuutta konfliktia pakenevia naisia ja tyttöjä kohtaan. Olen kuullut kauhistuttavia raportteja siitä, miten naisia käytetään hyväksi. Tutkimus osoittaa, että naiset ja tytöt kohtaavat tällaista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä ja seksuaalista häirintää kaikissa vaiheissa pakolaismatkaansa, mukaan lukien Euroopan maaperällä. Naiset ja todellakin myös lapset, jotka ovat oikeutettuja hakemaan turkapaikkaa, pakkautetaan seksiin ja prostituutioon, jotta he voisivat maksaa matkustusasiakirjoista tai paikasta laivassa. Ihmis, kauppiaat ja salakuljettajat juhlivat näiden epätoivoisten ihmisten kustannuksella. Naiset tarvitsevat turvallisempia vaihtoehtoja, kuten mietinnössä todetaan. Paine vastaanottojärjestelmiä kohtaan ei pitäisi olla koskaan veruke sille, että epäonnistutaan väkivallalta suojelussa. Eikä pitäisi olla naispuolisten pakolaisten kohtelussa mitään tuplastandardeja. Täytyisi olla samat oikeudet. Pidän oikein hyvänä uutisia, joita on kuultu viime päivinä, että komissio on ehdottanut sitä, että EU liittyy Istanbulin yleissopimukseen. Istanbulin yleissopimus on kattavin sopimus, joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja siinä vaaditaan, että valtiot tulkitsevat pakolaissopimusta sukupuolisensitiivisellä tavalla. Siellä vaaditaan myös sitä, että jäsenvaltiot toteuttavat turvapaikkamenettelyt, jotka ovat sensitiivisiä naisten ja tyttöjen tarpeille. Ehdotuksesta keskustellaan nyt neuvostossa ja tässä parlamentissa, jonka hyväksyntä tarvitaan siihen, että EU liittyy sopimukseen. Vain 12 jäsenvaltiota ovat jo ratifioineet yleissopimuksen ja 13 pitäisi vielä niin tehdä. Mutta täytyy tarkastella myös pidemmän aikavälin asioita. Usein puhutaan pakolaisista taakkana tai että heistä aiheutuu vain kustannuksia vastaanottavalle maalle. Kuitenkin, jos asianmukaisesti investoidaan asiaan, niin näin ei tarvitse pitkällä aikavälillä välttämättä olla, kuten kaikki tiedämme niin pakolaisilla on paljon tarjottavana pitkällä aikavälillä yhteiskunnillemme. Mutta täytyy huolellisesti harkita ja kehittää kotouttamistrategioita kaikille. Naisilla on erityisiä kotoutumistarpeita, kuten lastenhoito ja kielikoulutus. Useat eivät ole olleet aiemmin työmarkkinoilla, joten täytyy kartoittaa tarpeet ja sopeuttaa ne työmarkkinoiden puutteisiin. Yli 30 vuotta sitten tämä parlamentti tunnusti tarpeen sukupuolisensitiiviselle tulkinnalle pakolaissopimuksesta. 84 vuoden päätöslauselmassa, jopa ennen kuin UNHCR hyväksyi sukupuolta koskevat ohjeet. Sen vuoksi olisi kovin suuri taka-askel, jos nyt tätä päätöslauselmaa ei hyväksyttäisi tänään. Naiset ja lapset ovat nyt enemmistönä suojaa hakevista EU-ssa. YK arvioi, että 54 prosenttia on nyt heidän osuutensa. On olennaista, että meillä on olemassa menettelyt ja toimintapolitiikat heidän tarpeidensa täyttämiseen. Tarvitsemme menettelyt, joissa otetaan huomioon sukupuoli joka vaiheessa pakolaismatkaa. Ja tarjotaan heille sellaista suojaa, jota he harvitsevat ja jota he voivat odottaa saavansa EUlta. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron komission jäsen Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, minä haluaisin kiittää esittelijä Rouva Hannibulia ja myös varjoesittelijöitä ja jäseniä, jotka ovat olleet työstämässä tätä erittäin tärkeää mietintöä. Tässä mietinnössä painotetaan erittäin tärkeitä kysymyksiä liittyen maahanmuuttokriisiin. Tässä täytyisi taata naisten ja tyttöjen oikeudet, jotka pakenevat konfliktia sota alueelta UNHCRn mukaan 20 prosenttia välimeren pakolaisista ovat naisia ja vielä suurempi osuus ovat lapsia. Ja EUlla on velvoite antaa suojaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Minä puollan teidän suosituksianne, että me tarvitsemme turvallisia ja laillisia reittejä niille, jotka pakenevat vainoa. Mikään lainsäädäntö tai politiikka sen ei pitäisi olla sellainen, että se estäisi suojelun Euroopan unionin sisällä. Meidän täytyy antaa uskottavia vaihtoehtoja maahanmuutolle ja meidän täytyy myös vahvistaa laillisia kanavia. Komissio tulee tekemään ehdotuksia jotka ovat tämän suuntaisia. Meidän täytyy proaktiivisesti taata, että ihmiset saavat suojaa ja pystyvät osallistumaan yhteiskuntaan ja integroitumaan siihen Integroituminen riippuu monista asioista. Naisilla on suurempia esteitä kuin muut maahanmuuttajat. Heillä on monia ongelmia ja meidän täytyy toimia tässä suhteessa. Tässä on kiinnitetty huomiota naisten tarpeeseen ennen kaikkea, mitä lastenhoitovastuuseen tulee. Komissio tulee esittämään äh, parannuksia, mitä äh, integraation tulee, ja tämä tapahtuu huhtikuussa 2016. Toki sukupuoli äh, näkökulma on erittäin tärkeässä asemassa. Haluan painottaa, kuinka tärkeä jäsenvaltioiden tuki on. Jäsenvaltioilla on jo välineitä käytössään sosiaalirahasto ja myös turvapaikkahuolto- ja kotouttamisrahasto. Ja tätä rahastoa täytyisi käyttää, jotta voitaisiin vastata naisten tarpeisiin. Komissio pyrkii vastaamaan haasteisiin, kun naisia suojellaan väkivallalta ja myös orjuudelta. Mitä salakuljetukseen tulee, niin komissio on esittänyt jo toimintaohjelman viime vuonna. Tässä yhteydessä me tulemme tänä vuonna eh, ehdottamaan, että olemassa olevaa lainsäädäntöä vahvistetaan Komissio on esittänyt eh, eri elementtejä liittyen eh, salakuljetukseen maahanmuuten yhteydessä. Ja tämä on ollut toimintaohjelmassa mukana vuosille 2015-2019. Minä haluaisin kiinnittää huomioon myös jäsenvaltioiden velvollisuuteen ryhtyä toimiin eh, liittyen liittyen uhreihin ja täytyisi kiinnittää huomiota hyväksi käyttöön kaikissa muodoissa. Komissio priorisoi ihmissalakuljetusta, että kiinnitetään huomiota ihmisoikeuskysymyksenä ja me käymme myös vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa. Euroopan unionin pitäisi hyväksyä Istanbulin yleissopimus, jossa vastustetaan väkivaltaa naisia kohtaan. Viime viikolla 4.3.2016 komissio on hyväksynyt ehdotuksen, että EU liittyisi tähän yleissopimukseen. Tätä kautta voidaan taistella väkivaltaa, naisen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Lopuksi Haluan selkeästi sanoa, että Eurooppa tulee suojelemaan niitä, jotka apua tarvitsevat, myös naisia ja tyttöjä. Kaikkien osapuolten täytyisi toimia Euroopan ja kansallisella tasolla ja kaikkien pyrkiä yhteisvoimin siihen, että voitaisiin suojella naispakolaisia. Kiitän teitä vielä kerran tästä mietinnöstä. Kiitos. Now... Kiitos. Ja nyt edustaja Matteera saa puheenvuoron. Grazie, president. Kiitos puhemies. Kiitos kollega Hannibalille hänen tekemästä työstä. On kuitenkin valitettavaa, että emme pystyneet saman aikaan tällaisena päivänä yhteisymmärrystä niin, että olisi päästy samaan suuntaan tämän laadinnan kanssa. 30-80 prosenttia turvapaikanhakijoista on naisia. Siksi mietinnössäkin on Hannibal todennut, että tarvitaan eurooppalaista politiikkaa, joka huomioisi paremmin naisten ja lasten tarpeet sekä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden, koska he pakenevat väkivaltaa ja sotia ja tulevat Euroopan unionin rajoille siitä paitsi olen tyytyväinen siihen, että humanitaarinen lähestymistapa on etusijalla. Ajatellen lapsia, vanhuksia tai raskana naisia ja muita haavoittuvia ryhmiä. Mutta olen vähänpä kriittisempi sitä kohtaan, kun sinne on otettu sellaisia viittauksia, jotka liittyvät turvapaikkamenettelyihin, perheen yhdistämiseen tai niihin kalliisiin oikeuspalvelupyyntöihin, joita ehkä tulee naispakolaisiltaan. Tässä puututaan kansalliseen pakolaispolitiikkaan yksittäisissä maissa. Tässä mennään yli toimivalta rajojen, koska naisten oikeuksien valiokunnassa olemme olleet tätä mieltä. Ja me olemme Lipevaliokunnassakin törmänneet tähän asiaan monesti. Sehän keskittyy nimenomaan oikeuteen ja vapauksiin. Kansanpuolessa olemme esittäneet omaa vaihtoehtoista päätöslauselmaa joka haluaa täydentää sitä, että meillä on humanitaarinen lähestymistapa pakolaiskriisiin, huomioiden nimenomaan naisten, lasten ja vaaraa asemassa olevien ryhmien kysymykset vaarallisilla reitteillä. Frontex, Europol ovat tärkeässä asemassa myös työssään. Ja olemme halunneet myös sinne sellaisia vastaanotto oloja, jotka huomioivat naisten erityistarpeet, nukkumisolosuhteet ja niin edelleen. No aika enää olemme, vaikka halusin jatkaa. Kiitoksia, García Pérez. Gracias. Kiitos, puhemies. Kriisiä on monenlaisena viime aikoina ollut Euroopan unionissa. Talouskriisi, eurokriisi, Kreikan tilanne, mutta epäilemättä pakolaiskriisi on se, joka näinä aikoina uhkaa sitä, että koko Euroopan unionin hanke on vaarassa. Arvoja ajatellen, solidaarisuutta ajatellen, oikeutta ajatellen ja tasa-arvoa ajatellen. Siksi meidän täytyy olla tietoisia että kun on satoja tuhansia ihmisiä ylittämässä välimerettä ja tulee, tullen Euroopan unionin rajoille paetan nälkää, pelkoa, sotaa, niin meidän mielestämme on vielä yksi ryhmä, joka on vielä haavoittuvampi, lapset, tytöt, naiset. Viimeisten tietojen mukaan 55 prosenttia pakolaisista Euroopan rannoilla on tyttöjä ja naisia. Naiset menettävät kaiken arvokkuutensa. Naiset joivat myymään ruumiitaan, jotta voivat matkan maksaa tarttuakseen Euroopan unelmaan. Heitä raiskataan. Heillä käydään kauppaa. Ja me emme voi tässä jäädä pyörittämään peukaloita. Meidän täytyy pystyä tähän jotenkin vastaamaan, koska tässä on puhe myös koko Euroopan unionin hankkeesta ja sen arvoista. Meidän täytyy pystyä käynnistämään kotottamispolitiikkaa, tarjoamaan koulutusta, terveyspalveluita, julkisia palveluita ylipäätään, jotta voitaisiin paremmin nämä henkilöt kotouttaa. Ei ole epäilystäkään siitä, että ongelman ratkaisu ei löydy siitä, että ihmiset palautetaan Välimeren toiselle rannalle. Ei ole epäilystäkään siitä, että Euroopan vastuu on ratkaista tilanne, mutta kyetä myös antamaan vastaus sadolle tuhansille ihmisille, jotka pakenevat ja unelmoivat Euroopasta. Ja, ja huomaavat, että tämä Eurooppa-hanke ei ole millään tavalla vastannut sitä, mikä käsitys heillä oli. Kiitos. Rouva Atkinson halusi esittää teille kysymyksen. Otatteko sinisen kortin vastaan? Rova Atkinson, olkaa hyvä. Kiitos, olemme samalla aamiaisella juhlien kansainvälistä naistenpäivää. Mitä en teiltä kuullut, kun otin esille kysymyksen, että itse asiassa islamilaiset arvot, siis en puhu fundamentaalisesta islamista, vaan kautta Lähi-idän, että se ei sopi meidän länsimaisiin arvioihimme, sinun ja teidän feminismimme, ne ovat tietysti erilaiset. Eikö pitäisi suojella omia naisia ja lapsiamme näitä hyökkäyksiä ja raiskauksia vasta, joita on nähty eurooppalaisissa kaupungeissa. Ennen kuin aletaan integroida enemmän, he eivät integroidu, eivät ole integroituneet 40-50 vuoteen. Estoy totalmente... Olen täysin tällaista väitettä vastaan. Islam ei ole ristiriidassa Euroopan unionin kanssa. Meillä on moninaisuutta, moniarvoisuutta, eroa on kansalaisia, naisia ja miehiä, jotka noudattavat islamin uskoa, mutta se, mikä ei ole yhteensovitettavissa Euroopan kanssa, ovat sellaiset radikaaliset käsitykset, sellaiset käsitykset, jotka haluavat erottaa, sellaiset käsitykset, jotka eivät pelkästään liitty islamiin, vaan muihinkin uskontoihin, vastustaa ihmisten oikeuksia, naisten ja miesten oikeuksia, tasa-arvoa. Siinä ollaan Euroopan ytimessä silloin, kun ajatellaan epäoikeudenmukaisuutta tai suvaitsemattomuutta. Ei tämä ole uskonto liittyvää, vaan nämä arvot, jotka tuhoavat Euroopan unionin hanketta, ja siksi meidän täytyy sitä puolustaa. Eli ongelma ei ole islamissa, vaan epäsuvaitsemattomuudessa, solidaarisuuden puutteessa. Ja se, että täytyy täytä tämä on kaikkien hanke, kaikkien naisten ja miesten hanke. Eh, Edustaja von Storch, olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies. Me puhumme tässä naisten oikeuksien valiokunnan toivelistasta, mitä naispakolaisiin tulee. Meidän täytyy pysyä inhimillisinä, se on toki totta. Meidän täytyy olla inhimillisiä myös kansalaisiamme kohtaan. Tässä vaatimuksia esitetään vain naisille turvallisia pakoreittejä, mutta Pitäisikö kaikki pakolaiset ja maahanmuuttajat päästä maahan? Tätä en hyväksy. Siitä syystä, että herra Timmermans sanoi, että 60 prosenttia ihmisistä, jotka tulevat luoksemme, eivät ole pakolaisia. Ja meidän täytyy erottaa pakolaiset ja taloudellisista syistä maahan haluavat. Mutta jos me nyt haemme tänne miljoonia ja suljemme heidät sitten urheiluhalleihin ja sitten he ovat riippuvaisia jostain työntekijästä leimasimen kanssa ja sitten heidät lähetetään takaisin. Tämä on toivelista, joka ylittää naisten oikeuksien valiokunnan toimivaltuudet. Tämä menee täysin ohi todellisen tilanteen. Kiitoksia, rouva von Storch. Täällä on sininen kortti. Herra Futulitsa, hyväksyttekö sinisen kortin? Herra Futulitsa, teillä on 30 sekuntia aikaa. Uh, first of all, ladies and gentlemen, allow... Ennen kaikkea, hyvät naiset ja herrat, haluaisin toivottaa kaikille kollegoillemme hienoa kevättä, kaunista elämää, saavutuksia, onnea ja terveyttä tänä kauniina päivänä 8. maaliskuuta toivotetaan samaa kaikille naisille ja tytöille kautta maailman. Saman aikaan haluaisin kysyä, ettekö ole sitä mieltä, että kaikki naiset tarvitsevat parempaa suojelua, missä tahansa he ovatkaan, riippumatta uskonnosta ja etnisyydestä ja niin edelleen. Kuitenkin, vielä kerran. Question niin, anteeksi, teidän pitäisi kyllä esittää kysymys. This was not a blue card. Tämä ei nyt ollut mikään sininen kortti. Toki te voitte esittää näitä toiveita, kun teillä on puheenvuoro, mutta siniset kortit ovat sitä varten, että voidaan esittää kysymyksiä muille puhujille, mutta kuitenkin on täytyy sitten antaa Rova von Storchille puheenvuoro 30 sekunniksi. Ihana kysymys. Ja mehän juuri käyn tätä keskustelua kansainvälisenä naistenpäivänä ja me näemme että kiinnostus on valtavaa. Todellakin täällä ei ole ketään. Seuraava puhuja, edis, edustaja Milinar. Um, Vihdoinkin mietintö, joka on tasapainoinen. Tämä on valtava saavutus ja se oli mahdollista vain kiitos esittelee rakentavan asenteen ja varjosittelyttöinen työn, että voidaan tunnustaa ja suojella haavoittuvia naisia. Naisten maahanmuutto ei ole mikään uusi asia. Se on kasvamaan päin, kuten pakolaistenkin asema tai mu- ja heidän asemansa on haavoittuva tällainen syrjintää, väärinkäyttöä ja ihmiskauppaa. Jotkut kollegat kuitenkin kuvittelevat, että paras tapa juhlia 8. maaliskuuta on viedä naispakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta muun muassa oikeuden seksuaaliterveyteen, lisääntymisterveyteen ja evätä heiltä mahdollisuus nopeampaan, tehokkaampaan perheen yhdistämiseen. Jakolinja osoittaa parlamentissa, että ei tässä haluta ratkaista pakolaiskriisiä. Kyse on poliittisesta kriisistä. Näinä aikoina naisten oikeudet ja tasa-arvoasiat jäävät sivuun päätöksenteossa, kansalaisyhteiskunnassa sitä pidetään pikkuyhteiskuntana tai ylellisyytenä tai hankaluutena. Tämä on osoittanut, että on hankala nähdä sukupuoliulottuvuutta tässä, mutta ei se tarkoita, että me siettäisimme sitä, että EU ei suojele perusoikeuksia. Turvapaikanhakevat naiset tarvitsevat erityistukea, koska me tiedämme, että monissa vastaanottokeskuksissa on liikaa väkeä, ei ole riittävää valaistusta eikä oikeita tiloja lapsille tai yksin matkustavalle naiselle. Toivottavasti tämä mietintö antaa suuntaa komission ja neuvoston työlle, jotta saadaan kokonaisvaltainen lähestymistapa huomioiden myös perimmäiset syyt väkivallan taustalla, mukaan lukien ihmiskauppa ja salakuljetus. Jotta voidaan saada naiset paremmin mukaan rauhanprosessiinkin, ratkaisten konflikteja, jotka ovat jokaisen pakolaiskriisin takana. Kiitos. Seuraava puhe edustaja Björk, yksi minuutti. Kansainvälinen naistenpäivä on hyvä tilaisuus jatkaa tätä feminististä kamppailua, joka kestää koko vuoden. Ja nyt puhumme pakolaisnaisten oikeuksista ihan oikein. Keskityn kahteen asiaan. Turvalliset reitit ja perheen yhdistäminen. Muitakin tärkeitä asioita tietysti on. Turvalliset pakoreitit ovat erityisen tärkeitä naisille ja tytöille, koska he ovat erityisen alttiita, haavoittuvaisia. Humanitaariset äh, käytävät ovat erityisen tärkeää. Nyt kun ne sulkee rajansa, niin se koskee erityisen kovasti naisia ja tyttöjä, ja sitä ei voida sen vuoksi hyväksyä. Perheen yhdistäminen monissa maissa on rajoituksia jotka vaikeuttavat perheen yhdistämistä, ovat isku kaikkia perheisiä kohtaan, mutta erityisesti naisia ja lapsia kohtaan, joka usein jäävät sitten näille eh, turvattomille konfliktialueille. On vastuutonta erottaa lapset vanhemmistaan. Tämä täytyy loppua. QE-ryhmä on eh, tämän mietinnön taustalla ja olen surullinen, että äärioikeusta ei ole tehnyt tätä. Ei ole solidaarisuutta pakolaisnaisia ja lapsia kohtaan. Miss Björk, teillä Rova Björk, teille on sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Teillä on 30 sekuntia aikaa, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. On valitettavaa, että niin monet nuoret miespakolaiset tekevät väkivallan tekoja eurooppalaisia naisia kohtaan. 2015 Tukholmassa tämä nähtiin. Valitettavaa myös, että viranomaiset viestimet poliisi sivuttavat ja peittelevät tätä. Jos ei edes pystytä sitä turvaamaan, mitä tapahtuu meidän kaduillamme, niin miten voidaan naispakolaisia tai tyttöjä suojella samanlaiselta seksuaalista väkivallalta, kun he ovat juuri sitä paineet. Eran paradgren är att ställa människor mot... Teidän paraatilajinne on asettaa ihmiset toisiansa vastaan ja hyvinvointipakolaisia vastaan. Te muotoilette täällä epätotuuksia. Pitäisi rakentaa yhteiskuntaa, joka pitää yhdessä teidän tulevaisuutenne on synkkä. Tällainen poissulkemisen yhteiskunta. Ja seuraavaksi edustaja Urtasun puolitoista minuuttia. Ayer fue un, un día más Jälleen kerran me puhumme Euroopasta. Viime yönäkin tuhannet naiset ja tytöt sateessa ylittävät meren. Ja tässä halutaan vain heikentää perusoikeuksia. Ja sitten Euroopan unionista ihmisiä karkotetaan joukoittain, eikä noudateta lakia. Mielestäni tämä on sietämätöntä. Ja jälleen kerran me Nähdään, näemme, miten Euroopan hallituksesta ei, ovat integraation kääntäneet nurin. Me olemme nyt käsittelemässä Hannibalin mietintöä. Kiitän hänen tekemästään työstä. Siellä on esitetty politiikka, jota me suosittelemme myös naispakolaisen suojelemiseksi. Olisi hyvä, että kerrankin hallitukset, komissio kiinnittäisivät huomiota siihen, mitä sanomme. Ainoa tapa päästä eroseksuaalista seksuaalista väliväkivallasta hyväksikäytöstä, loukkauksista on politiikan kurssin muuttaminen pakolaisten kohdalla. Siksi meidän täytyy taistella tällä tavalla myös salakuljetusta ihmiskauppaa vastaan. Meidän täytyy helpottaa perheenyhdistäminen niin, että naisilla on oikeus turvapaikkahakemuksen sen jättää ilman puolisoankin vaatia, että lapsille, imettäville naisille, raskaana olevan naisille annetaan erityisasema. Huomioidaan myös väkivallan kohteeksi joutuneet naiset. Ja meillä on joukko suosituksia, jotka meistä ovat olennaisia. Ne ovat perustavanlaatuisia oikeuksia, joita tarvitaan naisille Kerrankin huomioikaa tämä ainakin joskus huomioon, mitä me täällä hyväksymme. Teillä on sininen korttikin Rova Atkinsonilta. Kelpaako? Ei, ei mennyt läpi. Oh. Uh, e uh, Sitten edustaja seuraavaksi. <clears throat> Puhemies, hyvät kollegat. Meidän pitäisi kansalaisina ja toimielimenä tarttua eeppisiin haasteisiin, kun ajatellaan pakolaisvirtojen määrää, turvapaikanhakijoiden määrää, jotka koputtavat meidän oviamme. Siellä naisten osuus on suuri ehkä hallitseva ensimmäistä kertaa. Ei tämä ole tämän hetken ilmiö, vaan väistämätön muutos väestön tasapainossa planeetalla, jolla on monia syitä. Siellä konflikteja ja sotia paetaan, syrjintää, vainoa, tai se, että ihmisoikeuksia ylipäätään kunnioitetaan. Mutta tämä liittyy myös ilmastonmuutokseen, maankäytön muuttumiseen ja se, että planeetan luonnonvaroja on väärin käytetty. Kun syyt ovat nämä, niin ei tämä ole mitenkään uutta Euroopassakaan, vaan me olemme vastuullisia myös ja se on huomioitavaa. Tässä kriisissä naiset kärsivät erityisesti. Siksi meidän täytyy ennen kaikkea tehdä yksi asia, olla inhimillisiä, osoittaa solidaarisuutta konkreettisesti, ottaa arvokalla tavalla vastaan ihmiset ja tajuta yhteisesti tämä 88 jäsenvaltiossa, jotta voidaan tähän mullistukseen jotenkin puuttua. Tähän voidaan puttua vain yhdellä tapalla, mutta ei muureja pysyttämällä tai rajoja sulkemalla, tai että Turkille maksetaan varoja ja siirretään ongelma muualle. Me sanomme, että meillä ei ole aikaa menetettävänä enää meidän täytyy mitä kiireellisimmin saada aika laillisia väyliä Eurooppaan, inhimillisempiä väyliä. Yksikään nainen ei lähde kodistaan, ellei sitten ole kuolemaa vaarat, joka uhkaa häntä ja lapsiaan. Um, Minä en ota sinisiä kortteja samalta ryhmältä. Ai anteeksi, minulla sanottiin, että tulette samasta ryhmästä. Hyväksyttekö sinisen kortin? Rova Atkinson. Teillä on 30 sekuntia. Yksi syy, miksi en ole samassa ryhmässä, on lähestymistapanne sosialismiin ja vihreisiin yhtenä ryhmänä. Sen vuoksi oikeastaan lähden sieltä. Ette tee eroa taloudellisten pakolaisten välillä ja niiden, jotka ovat todellisia pakolaisia. Ja ryhmänne sisällä tässä näyttää olevan suuri ero. Teettekö tämän eron taloudellisten pakolaisten ja pakolaisten välillä? Kiitos kysymyksestä. Ei ole mitään eroa. Pakeneeko tilannetta, jossa kuolema on uhkana, tai jos sotaa pakee, tai maata, jossa ei voi elää, kun ei ole mitään mahdollisuuksia viljellä maata esimerkiksi, tai on diktatuuri päällä. Jos tehdään eroja, niin luodaan vain hämmennystä ja jakolinoja, ja sitä me emme tarvitse Euroopassa. Kiitos puhemies. Minä tulen juuri Irakista, jossa kävin humanitaarisen mission yhteydessä paikoissa, jossa islamistit ovat iskeneet. Vuosikymmenen ajan minä olen puolustanut naisten asemaa, heidän arvokkuuttaan Euroopassa. Ja nyt Kammotuksella olen nyt tutustunut mietintöön. Se osoittaa tätä libertaarista sosialismia, joka ei vasta ollenkaan todellisuutta. Missä olette mukaan kuulleet, että naiset hakevat turvapaikkaa seksuaalivähemmistön jäsenenä? Jos ajatellaan Euroopan tai lännen suuria kaupunkeja, missä muualla tällaista löytyy. Siellä on niin hämärä käsitteitä käytetty, että niillä ei ole mitään merkitystä siinä vaarana, että Maahanmuutto on vielä suurempaa. Kun ihminen on vainon uhri, muka sen vuoksi, että hän on transseksuaali. Millä perusteella hän voi mitä vaatia? Minä olen surullinen eurooppalaisen ainesena, että käytetään näin kielteisellä tavalla naisten asemaa teidän moraalisen diktatuurinne hyväksi. Hyvät kollegat, me olemme nyt jo aikataulusta jäljessä. Minä hyväksyin ryhmäpuheenvuorojen yhteydessä siniset kortit, mutta nyt niitä en enää hyväksy. Haluan sanoa tämän nyt, että sitten ole pettyneitä, kun ette saa puheenvuoroa. Seuraava puhuja on edustaja Le Grip. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Euroopan parlamentti on halunnut juhlia kansainvälistä päivää pakolaisnaistenkin hyväksi tai ajatellen niitä lapsia, jotka heidän mukanaan tulee. Totta kai täysistuntosalissa kukaan poliittinen ryhmä, kukaan jäsen, ihminen voi olla liikuttumatta ajatellen sitä järkyttävää tilannetta, joka nyt on nähtävissä yhä enemmän rajoillamme joissakin Euroopan maissa, kun ajatellaan nimenomaan naispakolaisten tai turvapaikanhakijoiden asemaa. Mutta kansanpuolueessa halusimme kuitenkin Hannibalin mietinnön kohdalla esittää vaihtoehtoista päätöslauselmaa, koska emme pystyneet täysin tukemaan niitä vaatimuksia, joita hänen mietinnössään on. Siksi me halusimme esittää vaihtoehtoista päätöslauselmaa esitystä, joka keskittyy arvokkaisiin inhimillisiin ehdotuksiin, mutta jotka olisivat myös realistisia ja vastuuntuntoisia, kun pakolaisia otetaan vastaan tai turvapaikanhakijoita. Me haluamme tehdä konkreettisia ehdotuksia siis niin, että ovat realistisia, kohtuullisia, jotka myös suoraan vastaavat erityistarpeita, esimerkiksi erityismenettelyjä, joita voitaisiin räätälöidä naisia varten, varsinkin ajatella raskaana olevia naisia, niin että saadaan aikaan pragmaattisia, kohtuullisia ratkaisuja aikaan. Me halusimme myös etusijalle panna ihmiskaupan seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan, kun kaikki tämä on mafioiden käsissä. Kiitoksia. Edustaja Areena. Puhemies. Kolmannes Turvapaikanäköistä on naisia. 38 prosenttia Välimerellä on naisia ja lapsia. 55 prosenttia tulokkaista Kreikkaan naisia ja lapsia. Luvut osoittavat meille, missä mennään. Inhimillisesti aivan mahdottomissa oloissa, kun näitä alkuperämaita, sotaa, konflikteja, epävakautta ylipäätään, mutta se osoittaa myös erityisesti sen, että naisten kohdalla väkivalta on yhä suurempaan noissa maissa. Me viime viikolla saimme kuulla Naul Sufia, joka tuli kertomaan omasta tilanteestaan. Se on varsin dramaattinen. Osoittavat nämä luvut myös sen, että meidän täytyy huomioida erityistilanne naisten parissa. Ensinnäkin ajatellen heidän määräänsä ja turvapaikanhakija-asemaansa. Usein on kyse miehistä miehiä varten. Siksi meidän täytyy huomioida myös naisten tarpeet, kun he tänne tulevat. Esimerkiksi ajatellaan se sukupuolten eli silpomista, se asia on otettava huomattavasti vakavammin. Meidän täytyy kohentaa myös vastaanotto-olosuhteita, että heillä on oikeus myös lisääntymisterveyteen, mukaan lukien myös abortti ilman vaaraa. Lisäksi meidän täytyy naiset kotouttaa paremmin niin, että hekin voisivat täällä Euroopassa elää. Jos emme mitään tee, vaarana on se, että Eurooppa kääntää selkänsä humanismille, solidaarisuudelle, ihmisoikeuksille, omille arvoilleen siis. Tätä vaatii meidän mietintömme. Kiitos Hannibalille tehdystä työstä. Merci. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Wisniewska. Kiitos rouva puhemies. Hyvät kuulijat. Pakolaisnaisten tilanne on todellakin äh, huolestuttava ja usein he maksavat jo omalla kehollaan siitä, että saavat äh, matkan Eurooppaan. Matkan jälkeen he myös ovat alttiita väkivallalle, raiskauksille ja väärinymmärryksille. Monissa vastaanottokeskuksissa on huono tilanne ja siitä tulee yhä lisää tragedioita. Tällainen tilanne riippumatta miten arvioi itse pakolaiskriisiä, sinänsä vaatii vastuunalaisia ratkaisuja, jotka voisivat parantaa naisten kohtaloa EUn alueella. Valitettavasti jälleen kerran Euroopan parlamentti todistaa, että se ei pysty pidättäytymään siinä, mikä meitä yhdistää, vaan hyödyntää kaikki tilaisuudet eh, edistää oikeutta aborttiin tai, vähemmistö, tai edistää vähe, seksuaalisten vähemmistön oikeuksia tai gender ideologia Nämä eivät ole todellakaan pelkkiä naisten ongelmia. Seuraavaksi Becerra Basterecea. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin vilpittömästi kiittää rouva Hannibalia ja onnitella häntä mietinnöstä. Se on täsmällinen, kattava ja asianmukainen. Paitsi mitä se käsittelee omaa kysymystä, niin on paljon laimasta kyse. Miten hallitus voisi puuttua tähän harjoittain yhteistä rajapolitiikkaa? Kaikki tämä on paljon muuttunut pakolaiskriisin takia. Euroopan unioni ei ole pystynyt tähän tarttumaan ja siksi on humanitaarinen kriisi käsissämme omalla alueellamme. Tilanne on muuttunut täysin ja kun ajatellaan mitä komissio alun perin oli auttaa. Ja nyt 70 prosenttia, 60 prosenttia alkaa olla jo naisia lapsia. Sukupuoliulottuvuus ihmismassujen liikkeelle liikkumisessa on tärkeää huomioida. Naiset ja miehet ovat erilaisessa asemassa haavoittuvuudessa, mutta naiset ovat erityisuhreja syrjinnässä, seksuaalisessa väkivallassa. Laiton maahanmuutto on loppunut, herra Tusk totesi jokin aika sitten. Ja niin, herra Tusk. Mutta tämä jarruttamispolitiikka ei saa estää sitä, että olisi oikeus turvapaikkaan. 18 pykälä perusoikeusasiakirjassa sen takaa ja tarvitaan myös Geneven sopimuksen täytäntöpanoa, Istanbulin yleissopimustakin, joka vihdoinkin allekirjoitetaan myös EUn voimin. Kiitos. Kiitos. Edustaja Kuneva seuraavaksi. Χρόνια πολλά σε όλες τις εργαζόμενες γυναίκες που συνεχίζουν Kiitos. Toivotan kaikille kaikkea hyvää, ennen kaikkea niille, jotka sadan vuoden ajan ovat jo taistelleet oikeuksiansa puolesta. Vaikuttaa nyt siltä, että etäisyys Kreikkaan on kasvanut. Tässä on syntynyt kuilu Kreikan ja muun Euroopan välillä huippukokouksessa sanottiin, että Itävalta aivan oikeutetusti on sulkenut rajansa. Ja tähän on syynä se, että me emme voi ottaa niin paljon pakolaisia vastaan. Me olemme todenneet, että tässä käydään lehmän kauppaa Turkin kanssa ihmisten kustannuksella. Ja tässä myös pakolaiset joutuvat palaamaan Turkkiin. Tällainen sopimus Euroopan unionin ja Turkin välillä ei mielestäni ole ainoastaan laiton, vaan se on kansainvälisten sopimusten vastaan. Voin hyväksyä tässä Honeyballin mietinnön. Kiitos. No. Ja täällähän vaaditaan että naisten oikeuksia vahvistetaan. Niin valitettavasti teillä oli vain yksi minuutti. No niin, sitten rouva Raitke. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Yli 150 vuotta sitten feminismit selvästi toivat esille puutteet naisten oikeuksien puolesta käytävä taistelusta. Se koski myös mustia naisia, työväenluokkalaisia naisia tai lesboja. Siksi tämä on tärkeää tänäänkin, kun me puhumme patriarkaalisesta väkivallasta, joka kohdistuu naisiin. Ilmeisesti osa parlamentti ei halua tunnustaa sitä, että sadat tuhannet naiset, joista nyt on puhe, ovat pakolaisia itse oikeisto täällä ikään kuin jakaa eurooppalaisiin naisiin, jotka ansaitsevat suojelua, ja muihin naisiin, jotka eivät sitä ansaitse. Olen iloinen, että enemmistö kuitenkin parlamentissa on ymmärtänyt, mikä on villakoiran ydin. Naisen oikeukset ovat universaaleja, ne eivät tunne rajoja, uskonnollisia, etnisiä rajoja. Siksi mietinnön myötä otamme tärkeän askeleen auttaen pakolaisia, mutta vahvistaen myös feminismi ylipäätään Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Parker. Thank you. If the UK... Kiitos, jos UK olisi järkevää pakolaisten vastaanottamista, kuten Australiassa voitaisiin tehdä enemmän auttaaksemme oikeita pakolaisia. Ja, mutta koska meillä on 300 000 tulossa Britanniaan joka vuosi, niin hallitus ei vastaa legitiimiin julkiseen huoleen. Eli ne, jotka tarvitsevat suojaa, jolle pitäisi antaa suojaa, niin heidän tilanteensa vaikeutuu verrattuna sitten kouluttamattomaan työvoimaan ilman, että tarkistetaan rikollista taustaa mahdollisesti. Merkel sanoo, että kaikki voivat tulla. Ja ammattipätevyysdirektiivin kautta nyt sitten haavoittuvassa asemassa olevat naiset ja lapset lähtevät vaaralliselle matkalle Välimeren yli. Ja se, siinä pelataan salakuljettajien pussiin. Europol on sanonut, että 10 000 maahanmuuttajalasta on kateissa ja useat joutuvat hyväksikäytön uhreiksi. E on avannut ovet miljoonille ihmisille maista ja kulttuureista, joissa kohdellaan naisia toisen luokan kansalaisina ja lgbt ihmisiä vielä huonommin. Onko ihme, että nähdään shokeraavia kuvia Kölnistä ja seksistä, jossa naisiin vastaan hyökätään seksuaalisesti ja nöyryydetään? Oikeuden pakolaisten ja naisten hyväksi meidän täytyy luopua tästä politiikasta. Kiitos. Edustaja Buonanno. Kiitos puhemies. Minä haluaisin lukea joitakin kohtia, olematta banaalinen tärkeässä asiassa. On, olla tarkkana, ettei pane naista iske, itkemään, kun ruvetaan laskemaan hänen kyyneliään. Ihminen, nainen on peräisin äh, miehen kylkiluusta. Mies on perheen pää. Ja olla vierellä rinnakkaisena ikään kuin koruna, jotta häntä voidaan suojella. Sydämen rinnalla ollakseen rakastettu. Mielestäni tämä on yhteenveto siitä, mitä pitäisi ajatella naisista ja heidän puolestaan. Vähemmän tekopyhyyttä ja vähän enemmän konkretiaa, enemmän vakavuutta eikä vain leikkiä. Ja ajatellaan, ehkä on paras unohtaa islamin uskoiset meidän asiassamme. Seuraavaksi edustaja Galpelts. tisztelt biztos asszony! a nőnapon a nők elleni. rouva komissaari tänään on kansainvälinen naisten puhumme väkivallasta naisia ja naismaahanmuuttajia kohtaan. Naiset ja lapset, jotka pakenevat sotaa ja vainoa, toivovat parempaa elämää. Tämä on hyvin pitkä matka ja he kohtaavat väkivaltaa tällä matkalla. Totta kai meidän täytyy kiinnittää huomiota näiden naisten ja lasten ongelmaan. Meillä on paljon työtä edessämme, kuten esimerkiksi ähm, tarvittavan hoidon järjestäminen, ähm, asuinpaikkoja ja niin edelleen. Me emme olleet samaa mieltä esittelijän kanssa. Mielestäni hän on mennyt toimivaltuuksissaan liian pitkälle. Turvapaikkakysymykset, perheen yhdistäminen, siihen ei oikeastaan pitänyt keskittyä. Meidän piti kistyä enemmänkin ehkä raskaana oleviin naisiin ja heidän tarpeisiinsa. Tämä on yhä toistuva ongelma me tässä äh, vain ylitämme toimivaltuutemme ja tämä on este ratkaisun löytämiseksi. Pyytäisinkin kollegat, että te tukisitte meidän päätöslauselmaesitystä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Noichel. Hyvät kollegat, ennen kaikkea kiitos Rova Hannibalille, joka on tehnyt erinomaisen mietinnön, joka on hyvä pohja. Kyse on pakolaisnaisten tilanteesta. Mies- ja naispakolaiset ovat tilanteessa, jossa on paljon samanlaisia ongelmia. Nälkä, kylmyys, näköalattomuus, ruumiilliset ruumilliset rasitukset, kaikki pakomatkalla kokevat nämä asiat samalla tavalla, mutta naisilla on vielä lisätekijöitä kestettävänä. Usein he ovat lasten kanssa matkalla ja usein raskaana. He ovat paenneet alkuperämaassa jo tilannetta, jossa he olivat väkivallan kohteina tai uhattuina. Eikä pakomatkallakaan ole hyvä tilanne. He kokevat väkivaltaa toisinaan pakolaisten taholta, toisinaan auttajien taholta, toisinaan näiden kauttakulkumaiden miesten taholta. Ja he maksavat. Ei kuitenkaan rahalla salakuljettajille, vaan myös kehollaan. Ja kansainvälisenä naistenpäivänä tämä on tärkeä mainita. He maksavat rahalla ja raiskauksella. pelastusliivistä ja pieni tytärkin maksaa seuraavasta pelastusliivistä. Me kaikki tiedämme tässä talossa, että naiset maksavat hyvin kalliin hinnan pakomatkasta ja meillä on erityisvastuu suojella tässä tilanteessa naisia ja lapsia erityisesti. Kiitos edustaja Görlin yksi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Kukaan ei valitse pakolaisuutta tai halua olla turvapaikanhakija kukaan ei nainen ei lähde matkalle, joka saattaa johtaa minun mielestäni kaikkein kammottavampaan tulokseen, että he joutuvat jättämään lapsensa sairauden tai väkivallan takia. Naispakolaisten valtava kärsimys on ilmiselvää. Meidän velvollisuutemme on suojella heitä väkivallalta, raiskauksilta ja tarjota terveyspalveluita ja olosuhteita. Tämä mietintö menee kuitenkin liian pitkälle joissakin kysymyksissä, varsinkin rahoituksessa ja oikeusavussa. Toisin sanoen minun valtuuskuntani, brittikonservatiivit, tukevat kansanpuolueen päätöslauselmaa. Siinä tunnustetaan valiokunnan toimivalta, kuten myös parlamentin toimivalta, mutta haluan tehdä aivan selväksi, että me arvostamme Rova Hannibalin tekemää työtä. Ymmärrämme ne tuntemukset ja poliittiset pyrinnöt mietinnön taustalla, enkä me, emme käännä sitä vastaan. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Wikström. Ihmiset, joilla ei ole ollut samaa onnea kuin meillä elää demokraattisessa hyvinvoinnissa, pakenevat henkensä puolesta. Haluan kiittää Mari Hannibolia hienosta työstä tässä mietinnössä kun keskustelemme tärkeistä asioista, kuten esimerkiksi miten turvapaikanhakijat jaetaan jäsenvaltion kesken tai miten ulkorajaa valvotaan, niin silloin unohdetaan ihminen, joka kohtaa nämä järjestelmät usein. Mutta tämä mietintö tasapainoisella tavalla ottaa esiin nämä haasteet ja ongelmat, joita naispakolaisilla on. Valitettavasti täytyy olla huolestunut siitä, että konservatiivit täällä täysistuntotallissa haluavat tuhota mietinnän. eivätkä ota huomioon tarpeeksi tätä kauhistuttavaa kärsimystä. En voi uskoa, että te naisten päivänä äänestätte sen puolesta, että ei tehdä näkyväksi tätä erityispainetta, joka kohdistuu naisiin. Ettekä ota huomioon seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Se on tärkeää sen jälkeen, kun on ko- koettu seksuaalista väkivaltaa. Puhujan mikrofoni katkaistiin. Seuraavaksi edustaja Ek. Rouva puhemies, hyvät kollegat. Me käymme todellakin väärää keskustelua, jos Balkanin reittiä ei pidetä avoinna tai jos me emme nyt taistele sitä vastaan, että rajat suojattaisiin aseilla. Väkivalta naisia ja lapsia kohtaan sitä ei voi hyväksyä Tätä kautta me kuoppaamme eurooppalaisen ajatuksen. Eurooppalaisten täytyy olla solidaarisia naisia ja lastia lapsia kohtaan. Rajat täytyy avata, ne täytyy pitää auki. Meidän vastustaa oikeistopopulismia. Tämän me olemme velkaa Euroopalle ja inhimillisyydelle. Ja tämä meidän täytyy tehdä, jotta me voimme edistyä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Hautala. Kiitos, arvoisa puhemies haluaisin myös liittyä niihin jotka kiittävät rouva hannibalia erittäin hienosta työstä ja pidän hyvin tekopyhänä niitä jotka sanovat että tässä mietinnössä jotenkin ylitetään parlamentin ja eun toimivaltuudet. meidän täytyy tunnustaa se että kaikkien naisten oikeudet ovat universaaleja ja nyt kun olemme tarkastelleet tämän mietinnön kautta niitä erityistilanteita ja erityisuhkia joita naisturvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin kohdistuu niin ymmärrämme myös että meidän täytyy turvata heille sellaiset palvelut joissa heidän erityistilanteensa ja haavoittuvuutensa otetaan huomioon. minusta on tärkeää että tähän mietintöön jää se toteamus että heille kuuluvat myös nämä seksuaali ja lisääntymisterveyspalvelut jotka nimenomaan johtuvat siitä että he ovat naisia. toivon että parlamentti näin kansainvälisenä naistenpäivänä todellakin tunnustaa sen että meidän täytyy suojella haavoittuvia ryhmiä joihin pakolais ja turvapaikanhakijanaiset erityisesti kuuluvat. Kiitos. Edustaja Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Hyvä, että naisten kansainvälisenä naistenpäivänä puhutaan pakolaisnaisten asemasta. Yhtä hyvä, että puhuttiin naisten sosioekonomisesta asemasta aiemmin aamulla, koska monet asiat, jotka koskevat pakolaisnaisia ja jota heidän puolestaan vaaditaan suojelua, niin sitä täytyy varmistaa ja va- vaatia kaikkien naisten puolesta. Väkivalta naisia kohtaan on tapu, seksuaalinen häiritseminen, hyökkäykset naisia kohtaan, raiskaukset, niin ne täytyy rikosoikeudellisesti mm, torjua, ne täytyy yhteiskunnallisesti eh, mm, tuomita ei täydy olla mitään tekijän suojaa, vain uhrin suoja. Toiseksi on tärkeää puuttua ihmiskauppaan ja salakuljetukseen, torjua niitä. Hyvät kollegat, se ei koske ensisijassa pelkästään pakolaisia, vaan se koskee monia naisia. Meillä täällä talossa on puhuttu monta kertaa ja pakkoprostituutiosta. Se on aihe, jossa kaikki olemme samalla linjalla. Ja toivon, että nyt kun ajatellaan EU-Turkki-huippukokouksen tuloksia, niin siitä päästään askel eteenpäin, kun torjutaan laitonta maahanmuuttoa ja luodaan laillisia reittejä rekisteröinnillä ja niin, että päästään asianmukaisiin menettelyihin. Kiitos huomiosta ja tietysti tuen meidän ryhmämme vaihtoehtoista päätöslauselmaesitystä. Kiitoksia. Edustaja Pantseeri seuraavaksi puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Kun ajatellaan kaikkea vihaa ja kauhua, mitä on oikeiston riveiltä kuultu, niin meidän täytyy ymmärtää, että tilanne pakolaisongelmaan on koetin kivi myös sille, onko Euroopan hankke vielä elossa vai olemmeko tuhoamassa perusarvomme, johon perustuu Euroopan unionin synty ja kehitys. Välimerellä on ihmisarvo kuollut. Ihmis- ja pakolaiskriisissä ollaan kiirehdytty koko hanketta tuhoamaan perustuen liikkuvuuteen, solidarisuuteen, oikeuteen, yhteistyöhön. Naisten ja lasten asema tässä yhteydessä on erittäin haavoittuvaa. koko matkan aikana. Monet naiset, jotka Eurooppaan tulevat, olleet väkivallan uhrina, ihmiskaupan tai hyväksikäytön uhrina – se johtaa traumaan, häpeään ja leimaantumiseen. Siksi olen pitänyt välttämättömänä, että kaikki jäsenvaltiot allekirjoittavat ja ratifioivat Istanbulin yleissopimuksen niin, että pakolaisasemassa otetaan huomioon sukupuoli, myös ajatellen tukitoimenpiteitä, vastaanottoa ja huomioiden erityistarpeet. Kuten on Hannibalin mietinnössäkin todettu, nyt eurooppalaisten päättäjien täytyy suunnata katse tulevaisuuteen, turvautua solidaarisuuteen ja ennen kaikkea harjoittaa kotottamista vastaan puolustaa kaikkein haavoittuvimpia. Meillä on siihen moraalinen ja poliittinen velvollisuutemme ja siihen täytyy nyt tarttua yhä tarmokkaammin. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Gerike. Kiitos rouva puhemies. Kun puhumme naispakolaisista, niin monet keskustelevat niin kutsutun vihreän pöydän ympärillä. Mutta rouva Hannibal, katsokaapa oman kahvikuppinne yli ennen kuin teette tällaisia mietintöjä, joissa on vääriä painopistealueita. Iso-Britannia on ottanut 166 Syyrian pakolaista. En tätä kritisoi, se on ihan ok, mutta mm, te ette kuitenkaan voi sanoa muille maille, miten niiden täytyisi kohdella naispakolaisia. Saksaan tuli vuonna 2015 1,2 miljoonaa pakolaista ja ennen sitä Italia ja Kreikka ovat kantaneet suuren osan vastuusta. Tämä on Euroopan ongelma, globaali ongelma. Minä vielä keskustelin eilen mietinnöstänne mutta vastaus oli selkeä. Menkää pakolaisleirille E, auttakaa siellä ja sitten ette kirjoittaisi tällaista humpuukia enää. Ja minä tulen tässä tukemaan vaihtoehtoista päätöslausumaesitystä huomenna. Edustaja Sebastian. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin onnitella Rova Honibolia rohkeasta mietinnöstä, joka tekee aivan selväksi sen, että naispakolaiset ovat kahdenlaisia uhreja, kärsivät kaikenlaisesta väkivallasta. Tämä on selvä kysymys ja meidän täytyy tätä käsitellä parlamentissa. Toivottavasti Euroopan neuvosto huomioida sen myös ja jäsenvaltiot. Ja kun ajatellaan häpeällistä sopimusta, joka Turkin kanssa tehtiin, ja nyt mukaan vain suljetaan ovet ihmisiltä, jotka haluavat vain jäädä henkiin. Haluaisin käyttää sekunnit hyväkseen ja palauttaa sen mieliimme tiettyjä asioita. 39, ei sitä niin kauaa ole. Elisabeth Eisenberg, sveitsiläinen, perusti katalanikylässä kylässä päivähoitopaikan kodin naisia varten, jotka pakenivat Frankkoa ja ylittivät myös vuoren. Siellä hoidettiin myös naisia ja lapsia ja siellä otettiin vastaan näitä haavoittuvia naisia. Ja he pakenivat natsikauhua myös. Nyt me olemme ottaneet vastaan pakolaisia. Missä on historiallinen muisti? Missä on historiallinen muisti Euroopassa. Kiitos. Rova Koratsa Bild, puolitoista minuuttia. Kiitos, rouva puhemies. Yhä enemmän pakolaisista, jotka tulevat Eurooppaan, ovat naisia ja lapsia, usein yksin lasten kanssa. Naiset ja tytöt ovat seksuaalisen häirinnän, väkivallan ja hyväksikäytön vaarassa, myös Euroopassa. Eri saniteetti- ja nukkumistilat ovat tarpeen. Mahdollisuus saada terveyspalveluja mukaan lukien lisääntymisterveyspalvelut ovat tarpeen. Turvalliset paikat naisille ja vastaanotto-olosuhteet silloin, kun äideillä on turvapaikkahaastattelu pitäisi taata. Naiset ovat kokeneet traumoja ja he tarvitsevat, tai ne, jotka ovat, heistä ovat kokeneet traumoja, tarvitsevat psykologista tukea. Nyt on aika jäsenvaltioiden toteuttaa säännöt. Valmiuksien luominen ja viranomaisten poliisien koulutus sukupuoliperusteisesta väkivallasta on tärkeää, jotta voidaan kartoittaa uurit ja parantaa suojelua ja ennaltaehkäistä. Lapsille täytyy saada koulutusta tytöille koulutus tarkoittaa voimaannuttamista ja usein myös suojaa väkivaltaa vastaan, kuten lapsiavioliittoja vastaan. Kielikoulutus, työ pakolaisnaisille on myös avainasemassa tasa-arvon kannalta ja jotta kotoutuminen onnistuu. Tänään, rova puhemies, kansainvälisenä naistenpäivänä meidän pitäisi pystyä sanomaan meille tuleville tytöille ja naisille, jotka pakenevat sotaa, ettei ole yksin. Eurooppa tarkoittaa turvallisuutta heille. Yhdistetään voimamme suojelaksemme heitä ja asetetaan heidän ihmisarvonsa keskustelun keskiöön. Kiitos. Kiitos, hyvät kollegat minun täytyy sanoa kaksi asiaa. Minä sanoin, että en hyväksy enää sinisiä kortteja ja me emme nyt myöskään ota käyttöön menettelyä ilman puhujalistaan, koska meille tulee kunnia vieras kello 11.30, joten muuten tämä koko aikataulu kääntyy päälailleen. Mutta edustaja Revo Davion seuraavaksi. En cette journée internationale Tänä naisten päivänä naispakolaiset turvapaikanhakijat, jotka pakenevat sotaa, ovat erityisen haavoittavia. Euroopan unionin täytyy kritiikkiä harjoittaa ja meidän täytyy osoittaa myös, mikä on sukupuoliulottuvuus. Kiitän Mary Hannibalin erinomaisesta työstä, joka on mietinnössään osoittanut hyvin, mitä toimintaa tarvitaan naisten suojelemiseksi, että he koko menettelyn ajan ovat suojattuja. He ovat usein väkivallan ja hyväksikäytön uhreja tullessaan tänne. Yksin kulkevat lapset joutuvat ehkä myös ihmiskaupan ja salakuljettajien käsiin. Se on huolestuttava tilanne, joka edellyttää enemmän yhteistyötä Euroopan unionissa, jotta voidaan salakuljetusta ihmiskauppaa torjua. Me vetoamme jäsenvaltioon, että vihdoinkin luovutaan raskan olevien naisten, lasten ja väkivallan uhrien säilönotosta. Se tekee vielä pahemmaksi heidän tilanteessa, jossa he ovat jo kärsineet. Euroopan unionin täytyy erityishuomiota kiinnittää turvapaikanhakijoihin, jotka edustavat seksuaalivähemmistöjä. He ovat lisävainon uhreina olleet sukupuolisen suhtautumisensa takia. Me, nämä naiset ja tytöt ovat kärsineet väkivaltaa ja siksi he tarvitsevat erityisolosuhteita vastaanotossa ihmisarvoisissa oloissa on valitettavaa, että Euroopan oikeisto vastustaa tätä tekstiä, vaikka on erittäin tärkeää, että tuodaan päivänvalon tämä todellisuus, joka usein on vaiettua todellisuutta. Kiitos. Edustaja Stevens, yksi minuutti. Beste Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Mietinnöllä on hyvä tarkoitus, mutta se on epäonnistunut. Tässä täytyisi siis kiinnittää huomiota naisten vaikeaan tilanteeseen. Ja siksi onkin hyvä, että tässä on vaadittu muun muassa erillisiä saniteettitiloja, kun naiset matkustavat ja pakenevat lastensa kanssa. Tässä täytyy toki myös vastustaa väkivaltaa ja raiskauksia, mutta myös ennaltaehkäisy on tärkeää. Mutta jos meillä on avoimet rajat, niin katoavatko nämä kaikki ongelmat? Ja voimmeko tukea tässä kaikkia naisia, antaa kaikille samat oikeudet ja toinen ongelma on, että tässä mietinnössä ei erotella ihmisiä, jotka pakenevat sotaa tai väkivaltaa tai vainoa tai taloudellisia olosuhteita. Ja, ja alaikäisiä pitäisi myös kohdella eri tavalla. Ne muutamat kappaleet mikrofoni suljettiin. Pardon, ihre Zeit war vorbei. Olen pahoillani, että ylititte aikanne. Edustaja Kristoforu. Kiitos puhemies. Tänään me vietämme kansainvälistä naisten päivää. Mutta meidän viestimme parlamentista pitäisi olla se, mitä me lausumme tällaisena juhlapäivänä, mitä pitäisi täytäntöön panna, mitä pitäisi toteuttaa käytännössä. Tämä on hyvä aloite tällaisena päivänä huomioida myös naispakolaiset. Mittäin meidän mielissämme ovat kaikki naispakolaiset, turvapaikanhakijat, jotka ovat, ovat häpeän vallassa. He haluavat pelastaa perheensä ja lapsensa. Naispakolaiset ovat alkaneet pitkän matkan välttääkseen kuolemaan, välttääkseen kuolemaan sotatilanteessa koska siellä myös miehet taistelevat heidän puolestaan. Siis meidän pitäisi myös osoittaa kunnioista kreikkalaisille naisille, kun edessä ovat häpeän muurit. Sen sijaan meidän pitäisi olla tarjolla solidaarisuutta tarjolla koko Kreikan alueella myös saarilla. Me kunnioitamme myös Kyproksen naisia tänä päivänä. Kyproksen naisetkin ovat pakolaisnaisia, ovat ainoat eurooppalaiset pakolaisnaiset, jotka haluavat myös palata koteihinsa 40 vuoden jälkeen, kun osa maasta on miehitetty. Hekin taistelevat arvokan elämän puolesta. Euroopan parlamentin pitäisi myös osoittaa kunnioitoista ainoalle, ainoille eurooppalaisille pakolaisnaisille, jotka ovat 40 vuotta olet pois kotokunultaan. Edustaja Tomasic, yksi minuutti. Podaci govore da žene i djeca čine 38%. Tilastot kertovat meille, että 38 prosenttia on vuonna 2015 ollut naisten ja lasten osuus äh, turvapaikanhakijoista. Vaikka propaganda on yrittänyt osoittaa toisin, niin luvut osoittavat, että olemme hyväksyneet paljon enemmän miehiä tänne kuin naisia ja lapsia. En halua syrjiä ja sanoa, että vain yhtä yhden suku olisi lähtenyt suurin taakka täytyy olla paikallisilla voimilla. Esittelijä valitettavasti ei ole oppinut mitään näistä luvuista ja edelleen tukee avoimien rajojen politiikkaa ja löysää pakolaispolitiikkaa ja turvapaikkapolitiikkaa myös. Olisi epämuka- epäasianmukaista sanoa, että pitäisi sulkea rajat, mutta avointarjojen politiikka oli myöskään oikein. Edustaja Scheinfeld, puolitoista minuuttia. Kiitos, rouva puhemies. Naiset ja lapset, jotka pakenevat brutaalia väkivaltaa, kokevat traumoja ja kauhuja – mutta kyseessä on myös suuri paradoksi. Nimittäin usein se, mitä he pakenevat, niin he kohtaavat sen myös pakomatkan aikana, jopa sitten myös EUn alueella. Sen vuoksi ymmärrän vaatimukset, jotka mietinnössä ovat mukana mutta kaikkien kanssa ei tarvitse niistä olla samaa mieltä. Täytyy asettaa kysymys, että miksi näin tapahtuu, miksi tämä paradoksi on olemassa. Nimittäin sen vuoksi, että usein Euroopassa, usein jäsenvaltioissa uskonto, historia, perinteet, periaatteet asetetaan eurooppalaisen lain yläpuolelle suvaitaan tällaista asiantilaa että vieraiden perinteet ovat etusijalla. Vieraiden täytyy sopeutua isäntien tapoihin, ei toisinpäin. Sen vuoksi yksi osatekijä pitäisi olla se, että eurooppalaista lakia sovelletaan ehdoitta. Demokratian normeja ja kansalaisyhteiskunnan normeja niitä kohtaan, jotka otamme tänne vastaamantereellemme. Täytyy myös saada aikaan asiantila, että kaikki jäsenvaltiot allekirjoittaisivat eh, Istanbulin yleissopimuksen. Kiitoksia. Kiitos. Ja viimeinen puhuja, edustaja Tsechowski, puolitoista minuuttia. E, Kiitos, puhemies. Kiitos myös siitä, että niin hyvin lausutte nimeni. Hyvä komission jäsen. Kun me sanomme sanan pakolainen, Moni kuvittelee mielessään 20-30 vuoden ikäisen miehen, joka henkensä uhalla tulee Eurooppaan saavuttaakseen unelmansa, elää yhteiskunnassa, jota Eurooppa voi tarjota hänelle. Harva tajuaa, että näin aikoina Kreikan ja Makedonian rajoilla on puolet pakolaisista lapsia ja naisia. Heitä syrjitään. Esimerkiksi kun he tapaavat viranomaisia, jatkuvasti miehet hyökkäävät heitä kohtaan. Nuo naiset ovat lähteneet liikkeelle yhä useammin, siksi meidän täytyy toimia. Joka tapauksessa mietinnöllä on hyvät aikomukset ja tarkoitukset. Aika vahingoa, että Euroopan parlamentti ei pääse yksimielisyyteen siitä. Siitäkin on tullut jälleen poliittisen pelin uhri. Sitä on hyväksi käytetty niin, että sinne on pantu liikaa asioita, paljon asioita, joilla mitään tekemistä naisten nykytilanteen kanssa Euroopan unionissa. Minun mielestäni meidän on tämä tuomittavaa. Siksi minä tuenkin kansanpuolueen päätöslausuma, joka tarjoaa vaihtoehdon. Kiitoksia. Kuten jo tässä aikaisemmin totesin, en voi menettelyä ilman puhelista hyväksyä. Meillä on tulossa UNHCRn pääkomissaari, mutta vielä komission jäsen Jurova saa komission nimissä vielä puheenvuoron. Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, johtuen siitä, että aika tässä pääsi loppumaan ja olen jo kaiken tärkeimmän, olennaisimman tiedon antanut johdantopuheenvuorossani. Haluaisin nyt vain kiittää teitä tästä keskustelusta Ja haluaisin vielä vakuuttaa, että komissio tulee tekemään parhaansa omasta puolestaan, jotta voidaan ryhtyä kaikkiin tuloksellisiin, tehokkaisiin toimenpiteisiin, jotta voidaan helpottaa haavoittuvaisten pakolaisten elämää heidän tullessaan Eurooppaan. Ja haluamme ottaa tämän mukaan nämä kaikki kysymykset mukaan toiminnassa. On kyse sitten turvapaikkamenettelytavoista tai Istanbulin mm, mm, prosessista. Kiitoksia. Kiitoksia komission sen tästä lyhyestä puheenvuorosta. Ja sitten vielä esittelijä Hannibal, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puhemies olemme hyvin vauraita. Ne pakolaiset, jotka tuntuvat, tuntuvat, että heidän pitää lähteä kotimaansa, kotinsa ja jättää rakkaimmat peränsä paitakseen sotaa ja kärsimystä, eivät ole etuoikeutetussa asumassa, jossa me olemme, ja kukaan ei lähde kotoaan, jos ei ole ihan pakko. Ja me tiedämme, ja olemme kuulleet keskustelun aikana, että naispuoliset pakolaiset, heillä on erityisiä vaatimuksia. Monet puhujat ovatkin puhuneet juuri tästä Pyytäisin teitä kaikkia tämän vuoksi äänestämään EPPn päätöslauselmaa vastaan. Se merkittävästi vesittää sen, mitä on minun päätöslauselmassani, joka koskee naispakolaisia ja heidän erityistarpeitaan. EPPn päätöslauselma vesittää perheenyhdistämisen, joka on tärkeä ihmisoikeus, avun raskaille naisille, tuen niille naisille, jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi, ja lastenhoito tilat äh, muun muassa. Kuten on sanottu, naisten oikeudet ovat äh, yleismaailmallisia oikeuksia. EUlla on ollut pitkä historia naisten tukemisessa ja meidän pitää jatkaa tuota toimintaa, joten pyydän tukekaa meidän mietintömme tämän päivän äänestyksessä. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna. Ja nyt pidämme pienen tauon istunnossa.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 Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin jatkamme istuntoa, sanoisin, että me kaikki olemme syvästi surullisia siitä, että hondurilainen ihmisoikeusaktivisti Berta Caceres on kuollut. Rouva Caceres oli erinomainen esikuva rohkeudesta ja hän taisteli alkuperäiskansojen oikeuksien puolesta Hondurasissa. Caceres oli monille parlamentin jäsenille henkilökohtainen tuttu. Ja hän teki vuosikausia tiivistä yhteistyötä kanssamme. Ja siksi Euroopan parlamentti katsoo, että Hondurasin hallinnon tulisi tehdä kaikki, jotta tämän teon tekijät saadaan vastuuseen. Ihmisoikeusaktivisteja, kuten Kaseresia, pitää suojella kaikkialla maailmassa. Ja toivon aina, että tämä traaginen tapahtuma ei sitten lannista muita aktivisteja, vaan vahvistaa heidän uskoaan ihmisoikeustaisteluun. Hondurasissa on paljon ihmisiä, jotka ovat uhranneet tälle asialle elämänsä. Ja kaikki, jotka tunsivat Rova Caceresin, niin me varmasti pidämme hänet muistoissamme. YKn pakolaisasian päävaltuutettu Grandi. Hyvät kollegat, tänään 8. maaliskuuta Euroopan parlamentti, niin kuin joka vuosi, viettää kansainvälistä naistenpäivää. Mutta tänä vuonna moni asia on toisin. Meillä on nyt kaikkien aikojen pahin pakolais- ja maahanmuuttokriisi toisen maailmansodan jälkeen. Ja siitä syystä on loogista ja itsestään selvää, että 8. maaliskuuta 2016 kiinnitämme erityishuomiota naisiin, jotka ovat joutuneet kärsimään tässä kriisissä. Ja helmikuusta lähtien Euroopan tulee naisten ja lasten määrä on nyt suurempi kuin miespuolisten maahanmuuttajien. Ja kaikkihan tietävät, että naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa – ja heidän kohtaamansa vaarat ovat moninkertaisia muihin verrattuna. Joka päivä saadaan kuulla kauheita tarinoita nöyryytyksistä, naisten arvon loukkauksista ja perusihmisoikeuksien polkemisesta. Ja tilanne pahenee koko ajan Eli heillä on tuhansia ihmisiä, jotka eivät tiedä milloin tai pystyvätkö ylipäänsä aloittamaan uutta elämää. Ja siksi Euroopan parlamentti torjuu kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa heidän kotimaissaan pakomatkan aikana, mutta myöskin sitten määrän päässä. Me olemme tämän velkaa ihmisille, jotka ovat niin kovasti taistelleet naisten oikeuksien puolesta Euroopassa. Vuosikymmenen aikana monet naiset ovat kamppailleet tässä asiassa. Esimerkiksi Euroopan parlamentin ensimmäinen puhemies Simon Veil. Hän nyt oli vain yksi esimerkki omista riveistämme. Tiedän, että naisten oikeudet eivät ole mitään pysyviä. Mitään ei voida taata ikuisesti ja siksi oikeilut, joiden puolesta on taisteltu, niitä pitää joka päivä puolustaa uudelleen. Ja siksi on hienoa, että YK on pakolaisasian päävaltuutetun on ollut mahdollista tulla tänne paikalle. Ja päävaltuutettu Grandi, teillä on nyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. puhemies kiitoksia että olette ottaneet minut tänne tervetulleeksi. Minulla on kunnia olla täällä juhlistamassa kansainvälistä naistenpäivää ja puhumassa asiasta YK pakolaisjärjestön kannalta katsottuna. Arvoisat parlamentin jäsenet, Viime kuussa olin Kreikan saarella Lesboksella. Siellä näin Kreikan raja, rannikkovartioston, joka oli juuri pelastanut veneen se, mereltä. Se kantoi, kaksi, siinä oli mukana 200 ihmistä, suurin osa oli naisia, joilla oli lapsia, jotkut olivat varsin pieniä lapsia, oli paljon vanhuksia ja muutamia sairaita myös. Kun he tulivat rantaan, puhuin useiden kanssa heistä. Ja he kertoivat minulle tarinoitaan näistä konflikteista, joita pakenivat Syyriassa tai Afganistanissa. He puhuivat matkaan liittyvistä vaaroista ja tulevaisuuden huolistaan. Tämä oli vain yksi monista esimerkkeistä tämän päivän pakolaiskriisissä globaalisti. Yli 60 miljoonaa maailmanlaajuisesti on joutunut lähtemään pakenemaan kotoaan. Noin 42 500 keskimäärin pakotetaan lähtemään pakenemaan kotoaan päivittäin, että heistä on naisia. Vaikkakin suuri enemmistö näistä juurettomista ihmisistä, 86 prosenttia, löytyy muilta mantereilta, Eurooppa nyt näkee ennätysmääriä pakolaisia ja maahanmuuttajia, jotka tulevat meidän rajoillemme ja rannoillemme 2015, kuten hyvin tiedätte, miljoona ihmistä saapui Eurooppaan, ylitti Välimeren äh, merenkulkukelvottomissa lautoilla ja veneillä olemme nähneet äh, pinoja, äh, pelastusliivipinoja rannoilta Kreikassa niiden kohdalla, jotka onnistuivat selviytymään näistä, tästä vaarasta maalasta. 300-700 ihmistä tai ylikin ei selviytynyt ja tämä osoittaa traagisesti, että yhdessä olemme epäonnistuneet heidän kurjuutensa helpottamisessa. Tänään 138 000 pakolaista ja maahanmuuttajaa on tullut eteläisen Euroopan. Yleisen mielipiden mukaan kuva on yleensä nuori perheetön mies, joka tulee Eurooppaan etsimään työtä tänään kansainvälisen naistenpäivänä haluaisinkin kertoa teille sen sijaan, että lähes kaksi kolmasosaa on kuitenkin naisia ja lapsia. Viime vuonna tilanne oli vähäisempi. Vaikka Fatima esimerkiksi, joka pakeni Syyrian sotaa, hänet löydettiin sokkitilassa Kreikan Samos saarelta. Hän oli vakavasti traumatisoitunut ja haavoittunut. Hän oli kärsinyt väkivaltaa miehen käsissä, jonka kanssa hän oli matkustanut hänet vietiin sairaalan hoitoa varten ja siellä hän paljasti, että hänen miehensä oli antanut hänen hänet ja heidän tyttärensä miehen käsiin, jota hän ei tuntenut, jonka piti tuoda heidät Eurooppaan turvaan. Matkan aikana mies otti kaikki rahat, matka-asiakirjat käsiinsä, hyväksikäytti Fatimaa ja esti häneltä yhteyden miehensä. Fatima on vain yksi tuhansista naisista ja tytöistä, jotka tekevät matkaansa yksin, pakenevat väkivaltaa vainoa, joutuakseen vain samantyyppiseen koettelumukseen matkalla Eurooppaan paikkaan, josta olivat toivoneet löytävänsä turvapaikan. Monet epätoivoiset ihmiset maailmanlautta näkevät Euroopan turvallisena hyvinvoivana alueena, joka seisoo ihmisoikeuksien puolella, ottaa ter- tervetulleeksi pakolaiset Monet valitsevat kuitenkin salakuljettajat turvallisempien reittien sijaan. Se on suuri riski. Haluaisin ottaa myös tärkeän asian esille, jota usein, usein unohtuu. Suurin osa ihmisistä, jotka tulevat Eurooppaan, 88 prosenttia heistä tulee maailman kymmenestä maasta, jotka eniten tuottavat pakolaisia. Afganistan, Syyria, Irak, mutta myös Eritrea ja Somalia kuuluvat tähän ryhmään. Tämä edelleenkin on tällaista pakolaismaahanmuuttoa. Lasten ja naisten määrä kasvaa nopeasti heidän joukossaan, niin kuin jo sanoin, ja monet matkustavat ilman miespuolisia sukulaisia. Olemme nähneet suuren määrän raskaana olevia naisia, tai heillä on pieniä lapsia, jopa vauvoja mukanaan. Hiljattain UNHCR-tutkimus totesi, että 20 prosenttia syyrialaisista, jotka tulevat Kreikkaan, olivat perheitä, joissa nainen johti perhettä ilman miestä, ihan niin kuin Fatimakin. Nämä naiset ja lapset altistetaan hyväksikäytölle seksuaaliselle väkivallalle, salakuljettajien käsissä, jotka välitä heidän kohtalostaan ja he matkustavat epäturvatonta reittiä. Heiltä puuttuu perusturva, järjestelyt. Kreikassa on yhä enemmän äh, heitteleitettyjä maahanmuuttajia, nyt on 43 000 johtuen siitä, että länsi on suljettu rajoja. He eivät päässeetkään entisen Jugoslavian äh, tasavaltaan Makedonian. Tämä vaikuttaa suoraan naisiin ja tyttöihin, jotka kärsivät suhteettomalla tavalla tästä, ja he ovat suuressa vaarassa joutua ihmiskaupan tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. YKssa me tuemme paikallisviranomaisia kaikilla alueilla, joita tämä koskee. Toden parantaa vastaanottomahdollisuuksia ja parannamme avunantoa tarpeessa oleville ihmisille. Olemme pyrkineet vähentämään riskejä ja auttamaan naisia matkalla. Monet vastaanottoalueet ja kauttakulkupaikat sieltä, sieltä nyt eri, eri, erityiset tilat naisille ja lapsille. Yhdessä UNICEFin ja punaisen ristin kanssa olemme perustaneet 20 perhetuki keskusta, näitä kutsutaan myös Blue Dots-nimillä, jotka ovat turvapaikkoja naisen lapsia. Sieltä he löytävät tietoa, palveluita yhdestä ainoasta paikasta jotta voitaisiin auttaa haavoittuvaisia lapsia ja miehiä ja vähentää riskejä, jotka liittyvät traumatisoitumiseen ja muuhun salakaupaan ihmiskauppaan liittyviin kysymyksiin. Arvoisat parlamentin jäsenet, me tarvitsemme enemmän kuin pelkkää humanitaarisen riskin vähennystä muilla mantereilla. Maissa, joissa on paljon vähemmän resursseja kuin Euroopassa, siellä on reagoitu paljon laajempiin ihmismäärin, jotka ovat jo pakolaismäärin, ja edelleenkin nämä maat näin tekevät. Tässä samassa salissa Haluan kehottaa kaikkia maita kohtelemaan pakolaisia periaatteiden mukaisesti järjestäytyneellä tavalla. Näitä pyyntöjä olen esittänyt monta kertaa. Tällaiset kehotukset nyt koskevat Eurooppaa. Tämä hätätilanne ei välttämättä ole mikään kriisi. Sitä voidaan kyllä hallinnoida. Kuten tiedätte, eilen e- Euroopan unionin piti huippukokouksen Turkin kanssa aiheena oli Euroopan maahanmuutto. Me emme kuulneet näihin keskusteluihin osallisena, mutta ymmärtääksemme keskustelut ja yksityiskohdat eh, ovat vielä kesken ja käsittelyn alla. Mutta ensimmäisenä reaktiona olen syvästi huolissani mistä vähän sellaista järjestelystä, joka sisältäisi sen, että palautetaan ihmisiä vain maasta toiseen ilman, että puhutaan turvapaikka turvajärjestelystä ja kansainvälisistä oikeuksista. Ja turvapaikanhakija pitäisi palauttaa kolmanteen valtioon vain, jos vastuu hakemuksen arvioinnista tällaisessa tilanteessa kuuluu kolmannelle maalle. Turvapaikanhakijaa suojellaan palauttamiselta ja jos yksilö pystyy etsimään hakemaan turvapaikkaa kansainvälisen oikeuden standardien mukaisesti ja hän voi saada, saada terveydenhoitokoulutusta, työtä ja tarvittaessa sosiaalista apua myös. Nämä turvatakeet täytyy laatia juridisesti ja niiden pitäisi kattaa mikä tahansa mekanismi, jonka mukaisesti ihminen siirrettäisiin hakemaan turvakkaa muualle. Täytyy tarkastella myös ihmisen tilanne etukäteen, että voidaan löytää todeta, onko henkilö korkeassa riskissä, jota ei voida ehkä silloin palauttaa, vaikka ehdot täyttyisivät muuten. muuten. Turkki on nyt on ottanut vastaan lähes kolme miljoonaa pakolaista. On tärkeää, että kansainvälinen yhteisö jakaa tämän vastuun laajemmin Olemme tietenkin tyytyväisiä mistä tahansa aloitteesta, joka edistää säännöllisiä, laillisia pakolaisväyliä huomattavasti kaikkiin naapurimaihin tällä alueella. Eikä se voi olla vain Turkista eikä Syyrian pakolaisista kun heitä ohjataan kolmansiin maihin. Me toivomme, että näin tulee tapahtumaan ja että tämä soveltuu myös muihin alueen maihin, joissa on myös huomattavia määriä pakolaisia, kuten Libanonissa ja Jordaniassa. Itse asiassa YNHCR on jo vedonnut valtioihin, että lisäisivät erilaisia laillisia reittejä Syyrian pakolaisille, jotta he eivät joudu turvautumaan ihmiskauppiaisiin ja vaarallisiin reitteihin. Nämä, nämä tähän liittyy uudelleen sijoittaminen, humanitaarinen vastaanotto, yksityinen tuki, pakolaisten perheenyhdistämismahdollisuudet samoin, opintostipendit ja työllisyysmahdollisuudet. Avainmahdollisuus edistää näitä ratkaisuja syrjään pakolaisten kohdalla tapahtuu 30. maaliskuuta Geneva. Silloin UNHCR tulee pitämään kokouksen globaalista vastuunjaosta Syyrian pakolaisten vastaanottamiseksi. Valtioita kehotetaan esittämään konkreettisia sitoumuksia avusta. Me toivomme, että jopa 10 prosenttia Syyrian pakolaisväestöstä tällä alueella, joka tällä hetkellä on 4,7 miljoonassa, voi hyötyä näistä väylistä. Minä vielä, vieläkin uskon, että jotta kunnolla tartutaisiin maahanmuuttopakolaisvirtaan Euroopassa, tarvitaan koordinoitua eurooppalaista vastausta, reaktiota, joka perustuu solidaarisuuteen, poliittiseen johtajuuteen ja vastuun jakoon, jotta voidaan vakauttaa tilannetta ja hallinnoida ihmisten virtoja tehokkaammin. Viime perjantaina me esitimme erilaisia käytännön ehdotuksia EUlle e ja sen jäsenvaltioille, joita tässä voitaisiin näin toimia. Nämä ehdotukset edelleen, edelleenkin pitävät. Tässä keskitytään siihen, että voidaan parantaa rekisteröinti ja vireillepanomekanismin mukaan lukien uudelleenjärjestely, uudelleensijoitusmekanismit Euroopassa. On aivan välttämätöntä, että uudelleensijoittaminen toimii ja että tar- paikkoja löytyy. Euroopan komission tuella, tuella olemme heille kiitollisia. Meidän pitää myös edistää hätäapukapasiteettia Kreikassa. UNICEF toimii paikan päällä kumppanina tekee läheistä yhteistyötä tukien Kreikan viranomaisia. Lopuksi kun katsotaan eteenpäin, meidän pitää oppia aiemmista tilanteista. On ratkaisevan tärkeää vahvistaa sitä, että täytäntöön yhteisiä eurooppalaisia turvapaikkajärjestelmiä ja sääntöjä myös hätätilanteen yhteydessä. On äärimmäisen tärkeää voida estää lisäkärsimys, ihmishenkien menetys ja vahvistaa turvatakeita riskinalaisten ihmisten kohdalla. Erityisesti puhun naisista ja lapsista, kun matkustavat ilman vanhempiaan pelastusjärjestelyihin, miten pyritään auttamaan yksin matkustavia lapsia ja miten estetään sukupuolen perustava väkivalta ja seksuaalinen väkivalta. Meidän pitää saada aikaan tehokas eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, ei vain sen takia, että voidaan hoitaa tämänhetkinen maahanmuuttotilanne, vaan myös tulevaisuuden varalta. Meidän pitää varmistaa, että jäsenvaltiot jotka sijaitsevat EUn ulkorajoilla, eivät jatkossakin saa kantaa suhteetonta taakkaa välittömän vastaanoton yhteydessä. Solidaarisuus, joka on niin olennaista tämän päivän maailmassa, kohtaa Kreikkaa ja Italiaa kohtaan. Sitä ehkä nyt vaaditaan jatkossa muiltakin mailta. Arvoisat parlamentin jäsenet, seuraava ensi viikolla konflikti Syyriassa jatkuu kuudetta vuottaan. 4,7 miljoonaa ihmistä enemmänkin ovat etsineet turvapaikkaa alueelta. 6,5 miljoonaa ihmistä on joutunut kotoa siirtymään. Syyrian sisällä on arvioitu, että 13,5 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua mukaan lukien 4,5 miljoonaa ihmistä, jotka oleskelevat vaikeakulkuisilla alueilla. Nyt tulitauko on kestänyt 10 päivää. YK on järjestöt mukaan lukien UNHCR ovat pystyneet antamaan paikan päälle kaivattua humanitaarista apua ihmisille, jotka ovat kärsineet vuosien sodasta ja puutteesta. Tällä välin naapurimaissa huolimatta isäntämaiden anteliaisuudesta Syyrian pakolaisten edessä on yhä vaikeammat elinolot viiden vuoden maahanpaon jälkeen. Teimme hiljattain Maailmanpankin kanssa tutkimuksen. Todettiin, että Libanonissa ja Jordanissa 90 prosenttia Syyrian pakolaisista elää alle kansallisen köyhyysrajan. He eivät saa juridista apua juurikaan ja monet ovat jo käyttäneet kaikki säästönsä, joita heillä saattoi olla tullessaan. Viime kuukauden Lontoon konferenssissa kansainvälinen yhteisö sitoutuu antamaan 10 miljardia euroa toimille, joilla voidaan auttaa pakolaisia tai pitäisi auttaa heitä isäntävaltiossa, jotta voidaan parantaa koulutusta ja parantaa heidän elinolojaan. Valtioiden täytyy nyt myös kunnioittaa tekemiään sitoumuksia tässä konferenssissa. Tämä on todella kiireellinen asia. Meillä ei ole varaa suurempaan viivyttelyyn tämä tuo, luo epävakautta näille alueille. Meidän pitää tarttua nyt tilaisuuteen, jonka olemme saaneet tämän tulitauon myötä Syyriassa. Mutta Syyria ei ole ainoa alueen maa, joka kärsii väkivallasta. 2015 väkivallan leviäminen Irakissa johti uusiin maahanmuuttopakolaisaaltoihin. Viimeisen kahden vuoden aikana lähes 3,3 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotoaan maassa. 16 prosenttia ihmisistä jotka tulevat Euroopan, ovat peräisin Irakista. Ja yli kolmen vuosikymmenen jälkeen afgaanit ovat edelleenkin yksi suurimmasta pakolaisväestöryhmistä maailmassa. 2,6 miljoonaa rekisteröityä pakolaista on heitä. Suuri enemmistö heistä elää Pakistanissa ja Iranissa ja väkivaltaisuuden lisääntyminen 2015 vuoden loppupuolella on aiheuttanut huomattavan määrän uusia pakolaisia maan sisäisesti ja rajojen yli myös. Mukana oli paljon yksin matkustavia lapsia, jotka pyrkivät Eurooppaan. Tällä hetkellä Afganistanissa 31 34 provinssista kärsii väkivallasta. Yli miljoona ihmistä on rekisteröity kotoaan muuttamaan joutuneiksi. Tämä on se yli 70 prosentin lisäys verrattuna viime vuohon. 25 prosenttia ihmisistä, jotka tulevat Eurooppaan, ovat Afganistanista ja monet tarvitsevat välittömästi turvaa. Muualla maailmassa konfliktit edelleen estävät ihmisten rauhanomaisen elämän. Pakolaisohjelmamme Afrikassa edelleenkin on kovasti alirahoitettu. Sotien määrä pakolaisten määrä kasvaa nopeasti. Esimerkiksi Pohjois-Nigeriassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Etelä-Sudanissa ja Burundissa mainitakseni vain muutamia esimerkkejä. Afrikan sarvi on edelleen äh, alue, jossa on paljon pakolaisia, johtuen Somalian tilanteessa esimerkiksi Afrikan tilanteen yhteydessä voimme, no, kyllä tuskin voimme antaa heille enempää kuin perusminimi. Uskon tämänkin alle jäädä, että he voisivat selviytyä. Monissa maissa he eivät voi tehdä laista työtä, joten he ovat riippuvaisia vähäisestä avusta. Kaakkois-Aasiassa Bengalin lahdella yli 30 000 rohinka pakolaista pääasiassa on tukeutunut äh, näihin vaarallisiin mm, salakuljettajiin. Monet ovat hukkuneet jotkut taas ovat kärsineet hyväksikäytöstä tässä tilanteessa. Heitä on hylätty sairaana. Myös oli aivan erityinen pakolaiskriisi, joka liittyy Keski-Afrikkaan. Siellä tuhannet guatemalaiset, honduraslaiset ja muut pakenivat kansallisia jengisotia ja myös kansan, kansainvälinen naisten päivä on tilaisuus muistaa, että suurin heistäkin on naisia ja lapsia. He käyttävät perinteisiä maahanmuuttoreittejä mennessään pohjoiseen, jotta löytäisivät turvallisen tulevaisuuden, mutta monet ovat kyllä pakolaiset, pakenevat kiristystä, vainoa, väkivaltaa. Maailma on täynnä väkivaltaa. Massa ihmismuutto on todellisuutta. Aitojen rakentaminen ei ole mikään ratkaisu tässä. Se vain lisää ihmisten kärsimystä, jotka jo nyt ovat kärsineet käsittämättömän paljon. Ja naiset kaikkialla ovat kaikkein haavoittuvaisimpien joukossa, kun nyt on massiivisia siirtymisiä ja saapumisia usein. Poliitikkojen ensimmäinen reaktio on turvautua tällaiseen pelotteluun, julkisen mielipiteen manipulointiin ja he lietsovat vihaa niitä vastaan, jotka ovat erilaisia. Tätä ei voida hyväksyä. Vastaus voi vain perustua solidaarisuuteen ja ihmisoikeuksien noudattamiseen, vastuun jakamiseen ja siihen, että kunnioitetaan kansainvälistä oikeutta. Nyt juhlistamme monia saavutuksia, jotka olemme saavuttaneet tiellä kohti sukupuolten tasa-arvoa ja naisten osallistumista sosiotaloudellisiin ja poliittiseen elämään – Kansainvälinen naisten päivä juhlittiin ensimmäistä kertaa 1975. Sen takia voimme nyt pohtia myös tätä pitkää tietä eteenpäin, jotta saadaan täysi tasa-arvo. Mutta tämä on myös päivä, jona pohditaan sitä, että syrjintä ja syrjäytyminen johtuen etnisyydestä, uskonnosta ja sukupuolesta ovat suurimpia syitä konflikteihin ja vainoihin ja loppujen lopuksi myöskin pakkosiirtoihin. 27 valtiossa esimerkiksi naisilla edelleenkään samoja oikeuksia kuin miehillä. Siitä kansallisuuksia lapsille monet naiset, jotka saavat Eurooppaan, tulevat näistä maista, mukaan lukien Syyriasta ja Irakista. Tämä tarkoittaa sitä, että jos isät ovat poissa tai ei ole näyttöä isyydestä, lapset eivät saa kansalaisuutta ja riskinä on, että he ovat kansalaisuudettomia Tämä voi vaikeuttaa koulutukseen ja terveydenhuoltopalveluihin pääsyä, ja he eivät voi palata välttämättä kotiin, jos olosuhteet ovat huonot. Arvoisat parlamentin jäsenet, kuten olemme kuulleet ja sanoneet monta kertaa viimeisen 25 vuoden aikana, ei ole humanitaarista ratkaisua poliittisiin ongelmiin, jotka ovat massiivisten pakkosiirtojen perussyitä. Ei ole humanitaarista ratkaisua näihin sotiin, väkivaltaisuuksiin vainoihin ja hallinnoinnin puutteisiin eri puolilla maailmaa. Tarvitaan poliittista johtajuutta ja toimia, jotta voidaan ratkaista konfliktit, jotka aiheuttavat näitä siirtymisiä. Ja pitää varmistaa, että ihmiset kuten Fatima ja hänen tyttärensä löytävät suojelua ja turvaa, jota tarvitsevat ilman, että pitää turvautua rikollisverkostoihin ja saakuljettajiin, jotka käyttävät hyväkseen heitä. Nämä eivät ole abstrakteja käsitteitä, joihin pitäisi sitä abstrakteja lausuntoja, ovat todellisia asioita, faktoja, jotka vain rohkeat poliittiset johtajat voivat ratkaista. Se tarvitaan eteenpäin katsovia päätöksiä, jotka perustuvat kansainvälisen yhteistyöhön, ihmisoikeuksien noudattamiseen, solidaarisuuteen valtioiden välillä ja pitää pohtia uudelleen humanitaar- hum, humaniuden käsitettä. Eurooppa kohtaa totuuden hetken, nyt on, on aika varmistaa arvot, joille se on rakennettu. Kiitos puhemies. Kiitoksia, Grandi. Ja seuraavaksi komissiosta Avramopoulos. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa päävaltuutettu, aluksi haluaisin kiittää teitä siitä, että muistutitte naisten ja maahanmuuttajien tilanteesta. Nythän on kansainvälinen naisten päivä. Arvoisat parlamentin jäsenet, kun ajatellaan kuinka paljon ihmisiä saapuu Kreikkaan, Länsi-Balkanneille ja lehdissä kirjoitetaan näistä asioista joka päivä. Monet näistä ihmisistä ovat haavoittuvaisessa asemassa ja tarvitsevat suojelua. Ja monet naiset matkustavat yksin, vaikka he kohtavat monia vaaroja. Monet äidit vaarantavat oman ja lastensa elämän. Ja voi vakuuttaa, että Euroopan komissio ei ole unohtanut eikä ole luopunut humanitaarisista velvoitteistaan. Tietysti meidän täytyy hillitä näitä maahanmuuttovirtoja. Niitä on saatava alemmaksi ja niitä on hallinnoitava paremmin. Ja meidän täytyy paremmin valvoa ulkorajoja, kun ajatellaan EUta, jäsenvaltioita ja niiden kansalaisia, mutta myöskin ihmisiä, jotka saapuvat Eurooppaan. Meidän täytyy estää ihmissalakuljettajien toiminta myöskin Europolin avulla. Sieltähän tuhansia ihmisiä lähetetään mahdolliseen kuolemaan päivittäin. Vaarallisten reittien lisäksi meidän velvollisuutemme on luoda laillisia maahanmuuttoväyliä ihmisille, jotta he pystyvät tulemaan Eurooppaan suoraan, laillisesti ja turvallisesti. Ja siksi vetoan jäsenvaltioihin, jotta ei ainoastaan pidetä kiinni uudelleen sijoittamisjärjestelyistä, joista sovittiin heinäkuussa ja Turkin suunnitelmasta, vaan myöskin täytyy ottaa vastaan enemmän pakolaisia ja pian. Turkin kautta saapuvat pakolaiset palautetaan Turkkiin kansainvälisen oikeuden nojalla. Ja ihmiset, jotka ovat jo Euroopassa, niin heidän tilannettaan on parannettava ja siksi olemme ehdottaneet humanitaarisen avun ohjelmaa, jota käytetään EU:ssa. Ja siksi kiireellisesti meidän täytyy siirtää ihmisiä turvallisiin paikkoihin ja meidän täytyy kehittää edelleen vastaanottokapasiteettia. Ja näissä asioissa UNHCR on vakaa ja tärkeä kumppanimme ja odottelemme edelleen yhteistyötä Filippo Grandin kanssa. Hän on henkilö, joka on toiminut tässä tilanteessa hienosti ja joka tuntee nämä asiat. Hän on sitoutunut pakolaisten asioihin ja luotan hänen arvokkaaseen apuunsa. Eli pidän hyvänä sitä, että meillä on tiivimpää yhteistyötä UNHCRn kanssa ja haluaisin todeta, että arvostamme paljon UNHCRn tekemää työtä tässä kriisissä. Me arvostamme tätä tukea Euroopassa ja muualla. Ja Euroopan komissio ja UNHCR tekevät läheistä yhteistyötä auttaakseen Italiaa ja erityisesti Kreikkaa, kun otetaan vastaan ja uudelleen sijoitetaan maahanmuuttajia ja myöskin kun heitä otetaan vastaan Euroopan ulkopuolelta. UNHCR kanssa. Meidän täytyy varmistaa vapaaehtoisen turkisopimuksen täytäntöönpano ja meidän täytyy toteuttaa hankkeita, joiden avulla voidaan parantaa Turkissa olevien syyrialaisten asemaa. Toimintamme ei rajoitu Euroopan rajoille. Yli 60 miljoonaa ihmistä on pakolaisena tai joutunut siirtymään kotisijoiltaan muualle maahan, niin se osoittaa, että meidän ei pidä unohtaa sitä, että kyse ei ole mistään eurooppalaisesta ongelmasta, vaan tämä on globaali haaste. Kansainvälisessä yhteisössä on kannettava vastuuta, ja kaikkien kehittyneiden maiden ympäri maailmaa pitäisi vastata YK kutsuun ja ottaa vastaan näitä pakolaisia. UNHCRn konferenssi 30. maaliskuuta on tähän seuraava mahdollisuus. Ja meidän kaikkien pitää yhdessä miettiä, miten voimme myönteisellä tavalla puuttua tähän ilmiöön, joka vaikuttaa maailmaamme, ihmisten liikkuvuuteen. Ja tämä on ilmiö, joka tulee vielä lisääntymään, se tulee muuttamaan muotoaan ja sen syyt tulevat monimuotoistumaan. Meidän täytyy muistaa ihmisten liikkuvuus, sitä ei voida evätä eikä pysäyttää. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla voimme vastata tilanteeseen ilman, että aiheutamme yhteiskuntaan epävakautta, vaan päinvastoin tästä pitää luoda mahdollisuuksia vastaanottavalle maalle ja pakolaisille. Ja siksi katsomme, että Euroopan velvollisuus ja etu on tukea kumppaneita, joiden avulla voimme hillitä maahanmuuttovirtoja ja puuttua pakolaisuuden perussyihin. Kun katsotaan pakolaiskriisiä globaalisti, niin meillä pitää olla kunnollisia kumppanuuksia ja vahvistettua yhteistyötä ja koordinointia kolmansien maiden kanssa alueellisella ja kansainvälisellä tasolla organisaatioissa. Eli toisin sanoen, meillä on oltava globaali strategia. Pakolaiskriisi on hyvin monitahoinen, eikä ole mitään yhtä ainoa ratkaisua. Eikä kyse voi olla ainoastaan yhden maan tai yhden sidosryhmän vastuusta. Me kaikki tarvitsemme toisiamme ja meidän on tehtävä yhteistyötä. Ja siksi suhde ja yhteistyö EUn ja UNHCRn välillä on äärimmäisen tärkeää. Meillä on paljon työtä tulevina kuukausina ja me olemme jo sitoutuneita siihen. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten kansanpuolueesta González Pons. Señor Alto Päävaltuutettu. No Kansainvälisen naistenpäivänä kyse oli vain oikeuksista, vaan faktoista. Kun syntyy naiseksi, sen pitäisi olla samassa kuin jos syntyy mieheksi, ja näin ei kuitenkaan ole, jos on fakta. Monissa maissa naisilla on vähemmän vapauksia, vähemmän oikeuksia, se on fakta. Ja Euroopassa naisilla on samat oikeudet laissa, mutta ei kuitenkaan käytännössä. Ja tämäkin on fakta. Jos olisin naisen, minun olisi ollut paljon vaikeampaa päästä tänne tänään kansainvälisenä naistenpäivänä suojelemaan naisten oikeuksia, ja sekin on fakta. On paljon ihmisiä, jotka pitävät kyseenalaisena sitä, että on kansainvälinen naistenpäivä, mutta on selvää, että on miljoona syytä, miljoona faktaa, jotka ovat perusteena naistenpäivälle on miljoonia tyttöjä, koska eivät käy koulua siksi, että ovat tyttöjä. On naisia, jotka saavat samasta työstä vähemmän kuin miehet, vai siksi, että ovat naisia. Ja on monia naisia, jotka ovat köyhiä eläkeläisiä naisia pahoinpidellään, haavoitetaan, silvotaan, nöyryytetään siksi, että he ovat naisia. Ja monet heistä ovat kaiken lisäksi köyhiä. Ja Euroopassa 3500 naista kuolee vuosittain, koska heidän kumppaninsa ovat tappaneet heidät, miehet siis. Kahdeksan päivittäin. Siis kahdeksan naista kuolee tänään. Ja yli 15-vuotiaista monet naiset ovat kärsineet seksuaalista ahdistelua. Meillä on hyviä tavoitteita, mutta meillä ei ole kuitenkaan mitään ylpeiltävää. Nyt YK pyytää, että katsomme naispakolaisten silmiin, jotka ovat kaikkein haavoittuvampia, he eivät pakene ainoastaan miesvaltaisuutta ja sotaa, ja he pakenevat lastensa kanssa, koska on harvinaisempaa, että mies ottaa lapset mukaan, kun hän pakenee. Ja kun katsotaan näitä mafioita ja muita järjestelmiä, naiset joutuvat usein seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Ja sitten esimerkiksi sukuelinten silvonta tai raiskaus sotavälineenä. Ja esimerkiksi 55 prosenttia ihmisistä, jotka hukkuivat Välimeren viivana olivat lapsia ja naisia. Tämä on humanitaarinen draama ja ratkaisu on se, että me kuuntelemme näitä ihmisiä. Jos rakennetaan rajoja vain siksi, että naiset yrittävät paeta Eurooppaan lastensa kanssa, niin se osoittaa meidän puutteemme heidän. Kun on äiti, joka rukoilee turvapaikkaa lapsensa kanssa, pahvilaatikosta, niin tämä on epäinhimillinen yhteiskunta, tämä ei ole meidän yhteiskuntamme. Jos syntyy naiseksi, niin se on siunaus. Naisten vapaudet ja oikeudet pitäisi toteuttaa käytännössä, ja ei pitäisi olla samanlaisia kuin miesten oikeuksien ja vapauksien. Tämä on tehtävä, tämä on haaste, ei pelkästään tänään, vaan koko elämämme ajan, jos todellakin haluamme kutsua itsemme ylpeydellä eurooppalaisiksi. Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Guillaume. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Kaikki ymmärtävät toivon ainakin, että tässä humanitaarisen kriisin tilanteessa pakolaisnaiset, joita on yhä enemmän, ovat aivan erityisen haavoittuvainen ryhmä kansainvälisen naisten päivän yhteydessä naisten oikeuksien päivänä. Ja kun te olette vielä läsnä YK pakolaisasian päävaltuutettu, korostamme heidän tilannettaan ja selviytymistilannettaan haluaisin viitata yhteen nuoreen sy- syyrialaisen, joka on sanonut, en ole koskaan pystynyt nukkumaan leireillä, pelkäsin liikaa, että joku tulee häiritsemään minua. Siellä oli miehiä ja naisia sekaisin pelkäsin väkivalta. Naiset eivät oikeastaan voi valittaa, he eivät aiheuttaa ongelmia, että se, koska se voisi estää matkan tekoa. Tämä to, ei tule tämä voisi kuulla keneltä tahansa naiselta, joka on tulossa mistä tahansa, joka on kärsinyt tästä suurista väkivaltaisuudesta. Mutta näin tapahtuu täällä Euroopassa, kun taas nämä naiset pakenevat sodan hirveyksiä. He edelleenkin elävät aggression pelossa kaikissa vaiheissa vaarasta matkaa. Tämä järkyttävä Remin lausunto osoittaa, että politiikassa on nyt kiinnitetty liian vähän sukupuolikysymyksen huomiota. Pakolaispaketti on pystynyt hiukan nostamaan äh, tasoa, mutta edelleenkin toimitaan liian vähän. Hannibalin mietinnössä pyritään kiinnittämään huomiota naispakolaisen Heihin pitää kiinnittää huomioon koko matkan aikana. Pitää tarvitaan kunnon turvapaikkahakemusjärjestelmä, vastaanotto-olosuhteet ja kotouttamismahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vastaanottohenkilöitä täytyy kouluttaa. Tarvitaan eh, heille aivan omia tiloja ja he tarvitsevat myös terveydenhoitoa. Tämä osoittaa äh, myös, että on kiireistä toimia nyt yhdessä. EU ja sen jäsenvaltiot eivät enää voi vain järjestää huippukokouksia ilman tekevät päätöksiä tuloksellista kollektiivisesta toimista, jolla voidaan toimia humanitaarista kriisiä vastaan, joka on myös moraalinen kriisi, jossa EU tällä hetkellä rämpii. On olemassa kuitenkin mahdollisuuksia toimia. Pitää vahvistaa laittisia, laillisia reittejä päästä Eurooppaan. Tämä on mielestäni paras keino taistella ihmiskaupeita vastaan, jotka tässä vain rikastuvat rikastuvat. Meillä tarvitaan tehokkaita mekanismeja, jotka osoittavat solidarisuutta Euroopan maiden kesken, että voimme takaa vastuuta. Italian ja, Italian ja Kreikka ottavat vastaan jatku valtavasti ihmisiä, heitä pitää auttaa poliittisen tahdon nimissä. Me vetoamme myös siihen, että komissio tarkistaa Dublinin asetusta ja me toivomme, että tämä tarkastelu ottaa pystyy muuttamaan drastisesti periaatteita. Sitten toinen mahdollisuus, ennen kuin täysin sovelletaan Euroopasta yhteistä turvapaikkajärjestelmää koko Euroopassa, niin että turvapaikan haku e- ei ole enää mitään lottoamista tai shoppailua. Tar- täytyy vahvistaa myös alkuperämaiden kanssa tehtyä yhteistyötä selkein periaatteen pitää aivan erityisesti kiinnittää huomiota ihmisoikeusvelvollisuuksiin kohta pidetään Turkin ja EUn välinen huippukokous, siksi tämä on erittäin tärkeä kysymys. Kiitos. Kiitoksia. Sitten ECRstä Kirkhope. Uh, Puhemies, pakollisasian valtuutettu ja komissaari YK ministeri, joka vastasi näistä kysymyksistä Bosnian kriisinä. Minä näin, mitä sota tekee maalleen, ihmisilleen ja heidän tulosuuden uskolleen. Ja olen ylpeänä siitä, että olen eurooppalainen, joka ei käännä selkänsä maailman, mutta totuus on, että jotkut Euroopan johtajat avaavat, avasivat ovensa viime vuonna kaikille, jotka katsovat parempaa elämää. Se ajasi kaiken epätoivoisimmat hyvin pitkän jonon perälle meidän pitää auttaa heitä ja uskon, että ratkaisu tähän on suorat siirrot konfliktialueelta. Se vähentää vetotekijöitä, estää kuolemia merellä, vähentää salakuljettajien tarvetta ja tarpeita valvoa jos EU jatkoa, haluaa tarjota Euroopan mahdollisuuksia muille, sen pitää ymmärtää, että uuden sijoittaminen on tarpeen. Pakolaisen valtuutettu olen tämän pysyvän siirtomekanismin esittelijä ja haluaisin liittää tähän kunnianhimoisen UNHCRn uudelleensijoittamisohjelman EUn parissa. Sisäiset siirrot eivät toimi tällä hetkellä. Puhukaamme nyt totta, tietyt jäsenvaltiot tuntuvat, että tämä järjestelmä on pakotettu heille ja maahanmuuttajat haluavat mennä vain tiettyihin jäsenvaltioihin. Se EUlle resepti pitkäaikaiselle menestyksekkäälle järjestelmälle jäsenvaltiot eivät tule tukemaan sisäisiä siirtoja järkevällä tavalla ennen kuin ulkorajat on turvattu, pakolaisvirrat ovat vakautuneet ja on järkeviä lukuja. on tarvitaan sisäisiä siirtoja Euroopan rajojen pitäminen avoimina ilman selkeää suunnitelmaa vain pahentaa tilannetta. Puhutaan oikeudellisista reiteistä Eurooppaan, laillisista reiteistä Uuden sijoittamiset varmistavat tämän ollen saadaan turvallisia reittejä naisille ja lapsille, joihin olette viitanneet tänään. Näin ollen otetaan pois julmien ihmisarvoitteen käsistä. Liian monet naispakolaiset kohtaavat hyväksikäyttöä, liian moni yksin tuleva lapsi joutuu tulemaan Eurooppaan. Eurooppa voisi tarjota useammille syyrialaisille naisille ja, ja lapsille turvaa, jos esimerkiksi tämän kriisin tarvitaan reilu pakolaisjärjestelmä. Se tarkoittaa sitä, että puuttuu myötätuntoa, mutta todellisille maahanmuuttajille pitää antaa turvaa ja vakautta ja mahdollisuuksia, jotka he ansaitsevat. Kiitoksia. Seuraavaksi liberaaleista Wikström. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia Grandi lausunnostanne. Te ryhdyitte sitten pakolaisasian päävaltuutoksi aikana, jolloin Euroopassa ei ole ollut näin paljon pakolaisvirtoja kuin tällä hetkellä parin sukupolven. Pakolaiskriisi seurasi talouskriisiä ja voimme nähdä, miten tämä edelleen kyseenalaistaa tavoitteemme antaa kansainvälistä tukea niille, joilla on siihen oikeutus. Euroopassa unen unohdetaan, että elämme yhä pidempään ja kaikista ongelmistamme huolimatta me olemme edelleen planeetan rikkain manner. Ja kansainvälinen turvapaikkajärjestelmä on nyt kyseenalaistettu. Joidenkin mielestä turvapaikkaoikeus ei ole tärkeä oikeus yksilölle, vaan se on vain palvelus, joka tehdään tai sitten ei tehdä näille ihmisille. Pahoin pelkään, että jos valtiot voivat valita, auttavatko he pakolaisia vai ei, niin tässä tilanteessa monet ihmiset jäisivät ilman suojaa ja sillä olisi peruuttamattomia traagisia seuraamuksia. Kyyninen lähestymistapa, jos rikas länsi ei tartu näihin pakolaishaasteisiin. Ja meidän pitäisi tarkastella asiaa ja ehkä välillä voisimme lähettää shekin ja teeskennellä, että välittä, välitämme. Se ei kuitenkaan ole EU, jossa minä haluan olla mukana. Ja oman ryhmäni pakolaisasiain edustajana ja Dublin asetuksen esittelijänä voin vain todeta, päävaltuutettu, että liberaalit Euroopassa aina suojelevat turvapaikkaoikeutta. Ja jotkut ihmiset täällä parlamentissa sanovat, että tämä on joko tai valinta, eli joko tuetaan UNHCR tai sitten tuetaan turvapaikkaoikeutta, mutta me tuemme teitä ja haluamme selittää, että tarvitaan kumpaakin elementtiä, jotta järjestelmä toimii. Ja lisäksi UNHCRn pitäisi saada paljon enemmän tukea, myöskin rahoitustukea EUlta. Me elämme nyt haastavia aikoja, mutta täytyy muistaa, että Eurooppa ei koskaan ole ollut näin hyvässä kunnossa, että se pystyy vastaamaan näihin haasteisiin. Voitte luottaa minun ja ryhmäni tukeen arvokkaassa työssänne ja odottele innolla yhteistyötä kanssanne, kuten tein myöskin edeltäjänne kanssa. Kiitos. Eh, Kiitoksia kovasti. YK ja YK pakolaisjärjestö ovat avainasemassa, jos halutaan säilyttää kunnioitus kansainvälisiä pakolaislakeja kohtaan. Sen takia on hyvin tärkeää, että tulitte puhumaan tänne tänään minusta. Se on sääli, että teillä ei ole lisää tehtäviä, että ole enemmän mukana ratkaisemassa tätä EU-pakolaiskriisiä, mutta mikä tässä on laimpi näkymä? Kyllä, on globaali pakolaiskriisi tällä hetkellä, mutta meillä ei ole täällä Euroopassa pakolaiskriisiä. Sanoitte hyvin järkeviä asioita, tärkeitä asioita. Naispakolaisten oikeuksia pitää vahvistaa erityisesti ja toivottavasti äänestämme tämän hyvin mietinnön puolesta myöhemmin tänään. EUn pitää ottaa lisää ihmisiä vastaan sillä tavalla, jotta taakkaa ja vastuuta jaetaan valtioiden kesken. Suotut rajat eivät ole oikea tapa toimia. Pitää olla turvallisia reittejä, olemme sitä samaa mieltä. Meidän pitää auttaa yksin tulevia, tulevia alaikäisiä lapsia paremmin. Meidän pitää parantaa integrointi kotoutumisjärjestelmä oli eilen Kaleessa. Tilanne, jonka näin eilen Kaleessa, ei vastaa ihmisoikeuksia. Pyydän teitä tulemaan Kaleihin, katsokaa tilannetta siellä. Sanoitte, että meidän pitää torjua islamofobia ja rasismia Euroopassa, mitä samaa mieltä kanssanne. Lopuksi viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, emme voi antaa Kreikan muuttua pakolaisleiriksi. Meidän pitää ottaa tästä vastuu. Herra Grandi, tapa, jolla EU nyt pyrkii neuvottelemaan Turkin kanssa pitääkseen pakolaiset pois, ei heijastele teidän ehdotuksianne ollenkaan. He lähettävät pakolaisia takaisin samoilla veneillä kuin millä he tulivat. Tämä ei vastaa kansainvälistä oikeutta. Kiitos kovasti, että huomasitte tästä ja kiinnitte siihen huomiota. Suurella huolen näemme, että EU ei noudata pakolaisoikeutta. Toivottavasti painostuksen tulee vaikuttamaan tähän. Kiitos. Ja sitten vihreistä Harms. Sehr geehrter Herr Hochkommissar. Arvoisat kollegat, arvoisa pakolaisasian päävaltuutettu. Aplodit puheenne lopussa osoittivat, että olemme erittäin iloisia siitä, että nimenomaan tänään olette täällä ja Euroopan parlamentti sai nyt muistutuksen siitä, millaista hätää naiset ja lapset kärsivät pakolaiskriisissä. Ja on erittäin hyvä, että te vähän herättelitte meitä näillä yksittäisillä esimerkkeillä, mutta myöskin näillä valtavilla luvuilla, jotka osoittavat, että kyse on todellakin maailmanlaajuisesta ongelmasta. Euroopan parlamentin jäsenistä valtaosa ainakin on ollut järkyttynyt siitä, että Euroopan unionissa on nykyään niin vaikeaa panna täytäntöön Geneven pakolais- yleissopimusta. Edessämme Euroopan unionissa on nyt tilanne, jossa täytyy miettiä, koostuuko EU jäsenvaltioista, jotka ovat edenneet viime vuosisadan tragedioista. Ja meidän täytyy nyt muistaa, mitä omat valtiomme ovat joutuneet läpi, käymään läpi. Mutta tämä muisto ei enää ole riittävän vahva, jotta pystyisimme tarttumaan tähän tilanteeseen kunnollisella tavalla. Ja siksi puheenne oli sellainen, jonka pitäisi herätellä meitä kaikkia. Jos nyt katsotaan, mistä eilen keskusteltiin Turkin kanssa, niin silloin tulee selväksi, että hyvin tiukassa aikataulussa on neuvoteltu Eli yksi syyrialainen ulos, yksi syyrialainen sisään. Eli tämäkin on asia, jonka pitäisi nyt herätellä meitä, varsinkin nyt kun kuulemme tämän puheenvuoronne. Mehän ymmärrämme, että me haluamme nyt vähän järjestystä tähän tilanteeseen, mutta nyt on sitten tällaisia pieniä toimia, joilla yritetään puuttua tähän suureen ongelmaan. Ja te teitte nyt täysin selväksi sen, että kaiken kaikkiaan eurooppalaiset eivät ole ihan ymmärtäneet tämän katastrofin laajuutta, ja siksi tässä nyt yritellään vähän suojautua katastrofilta vielä. Ja tämä tulee vaikuttamaan todennäköisesti siihen, että kriisit ja katastrofit lähialueilla ja maailmassa tulevat paljon pahenemaan. Kiitoksia. Täällä on hiukan hankala puhua. Frau Harms, Sie haben völlig recht. No, edustaja Harms, olette ihan oikeassa. Hyvät naiset ja herrat, jos nyt kävisitte paikoillenne, Ein Moment, Herr Paxas. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie... No niin, hyvät kollegat, käykää paikoilleen. Tämä ei ole sovellesta nyt tällaisen keskusteluun. Tämä on vähän niin kuin jalkapallostadion vähän ennen ottelun alkua. Ja tämä ei ole sovellusta tähän keskusteluun, eli käykää nyt nopeasti paikoillenne. Also ich fahre mit der Debatte jedenfalls jetzt nicht. Emme jatka keskustelua ennen kuin kollegat ovat istuneet alas. Ei siinä ole mitään järkeä. Tämä ei ole sovellusta tähän keskusteluun, jota täällä juuri käydään. natürlich nur ein zufall dass das überwiegend männer sind die hier. ja sattumahan on tietysti se että valtaosa näistä möykkäävistä on miehiä. No niin sitten edustaja Paksas. Puhemies, kollegat, arvoisa YK on pääpakolaisvaltuutettu. Hieno nähdä teitä täällä. Toivon, että Eurooppa lopultakin onnistuu saamaan asiansa kuntoon ja ymmärrämme, että jäsenvaltioiden pitää auttaa pakolaisia ja avata kaupunkinsa pakol- maahanmuuttajille. Yhteisöt täällä Euroopassa nyt kärsivät poliitikkojen toiminnasta ja tilanne muuttuu vieläkin synkemmäksi, jos me vain puhumme. Ja nyt täällä puhutaan usein myös varsin suurista itsestäänselvyyksistä, humanitaarinen apu, sotapakolaiset, ihmiset pakenevat poliittista vainoa ja niin edelleen. Ja sitten muut etsivät taas parempaa elämää tältä Euroopasta. Te, arvoisa pääpakolaisvaltuutettu, teidän pidä hyväksyä kaikkia vieraita kotiinne, joita ette ole kutsuneet. Miksi Euroopan pitäisi toimia näin? Pitää alkaa nyt toimia, äh, suojella Eurooppaa pakolaista. Meidän pitää suojella paremmin, valvoa paremmin ulkorajojamme eikä tukea Turkia miljardeilla. Meidän pitää varmistaa ihmisten turvallisuuteen, meidän pitää pystyä uudelleen sijoittamaan ihmisiä eri kaupunkeihin, mutta ei se ole tässä pääasiana, vaan meidän pitää taistella ennen kaikkea sotia ja muita syitä vastaan. Meidän pitää auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea, mutta ennen kaikkea meidän pitää toimia näitä syitä vastaan, jotka johtavat pakolaisuuteen ja maahanmuuttoon. Olemme nähneet, että kyliä on poltettu joissakin maissa. Kun sitten ne on poltettu, niin toivottavasti ne ei ole, me yritämme auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat onnistuneet pakenemaan. Ja olemme itse pommittaneet näitä kyliä. E Salvini. Kiitos sitten ENF-ryhmästä Salvini. Grazie presidente. Kiitoksia puhemies. Kuinka paljon nyt sitten on tekopyhyyttä naisten suhteen? Euroopassa ja muualla. Jotkut haluavat tulla Turkin Eurooppaan. Ja Turkin pääministeri sanoi, että jos naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia, niin se on luonnonvastaista. Ja vara pääministeri sanoi, että naisten ei pidä nauraa julkisesti. Ja sitten halutaan tämä tyyppisiä ihmisiä Eurooppaan, niin se on kyllä todella säälittävää. On ihmisiä, jotka sanovat, että naiset eivät saada nauraa julkisuudessa. Siis missä tästä nyt oikein puhutaan? Turkkihan ei noudata mitään kansalaisoikeuksia, eikä se ole, eikä siitä koskaan tule osa sivistynyttä Eurooppaa minun mielestäni. Nämä kolme miljardia, ne pitäisi antaa Euroopan työttömylle, ei Turkin hallitukselle, joka vain sitten sulkee lehtiä ja avaa niitä uudelleen sitten, kun sitä huvittavaa. Sitten nämä lukemat 80 000 turvapaikkahakemusta oli viime vuonna Italiassa. Ainoastaan 5 prosenttia katsottiin poliittisiksi poliitikoiksi ja yksi kolmasosa näistä hakemuksista torjuttiin. Ja nyt kun puhutaan naisista, niin tammikuussa 000 poliittista turvapaikkahakemusta ja naisia näistä oli alle 10 prosenttia, kaikki miehiä syyrialaisia alle 30 miehiä. Syyrialaisia naisia ei ole siellä, ellei joku sitten halua rahoittaa islamisti-invaasiota tänne Eurooppaan. Ja lopuksi kysymys. Komission jäsen, kuinka paljon tämä maksaa UNHCRllä? Kuinka paljon maksavat nämä työntekijät ja virkamiehet? kuinka paljon tästä 7 miljardin budjetista todellakin menee pakolaisille ja kuinka paljon menee sitten siihen, että maksataan paka ihmisille, jotka nukkuvat toimistoissaan. Meidän ei pidä maksaa ihmisille, jotka vain nukkuvat. Meidän täytyy tukea eurooppalaisia italaisia naisia, jotka näkevät nälkää, jotka ovat työttömiä, jotka kärsivät hätää. Kiitos. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Ja sitten sitoutumattomista Funtulis. Grandi, isto Kiitos, herra Grandi. Olette YKn palvelusasian päävaltuutettu. Ja kuten aikaisemmin puhuja täällä ehdotti, niin että te työtänne kovin hyvin. Ei ole ehkä tehnyt syytänne täysin, mutta tämä on vastuu, jonka muut jakavat YKssa ne, jotka eivät vastanneet länsimaisten voimien kolonialisiin aspiraatioihin, jotka ovat pommittaneet maita Syyriassa, Irakia, Irakissa, Libyassa, puolessa Afrikkaa, no Ukrainaakin tämä vaikuttaa. Suuret monikansalliset yhtiöt äh, ovat käyttäneet hyväksi tätä halpaa työvoimaa alikehittyneistä maista jotta laittaisivat tuotot kaiken muun edelle. Ja tässä on puhutaan tuoketuista kumppaneista. Ja no, juuri on järjestetty huippukokous Brysselissä. Turkki suojelee salakuljettajia, terroristeja ja muita. Teidän pitäisi ryhtyä heti toimiin, jotta tämä tulisi saataisiin sammutettua lähi jotta syrjät pakolaiset voivat mennä kotiin ja saada, saada kasvua ja kehitystä kotimaissaan. Minusta meidän pitää puhua alkuperämaiden, transitmaiden ja kodemaiden edustajien kanssa, mutta emme halua mitään tällaista monikulttuurista keittoa, johon soppaansa pistävät myös monikansalliset yhtiöt, jotka etsivät vain omia tuottojaan tästä halusta työvoimasta. Me tässä sekoitamme se humaniuden humanitaarisuuden äh, rankaisemattomuuden kanssa. Valitettavasti Kreikka esimerkiksi on kokenut kovia kriisin takia ja siitä on tullut tällainen avoin äh, ulkoilmavankila, nyt tarvittaa säilönottopaikka, nyt tarvitaan ratkaisuja, vaikuttaa siltä, että ette halua tarjota ratkaisuja. Kiitos. Vielen Dank. Vielen Dank, Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat. Arvoisettu päävaltuutettu. Parlamentaarisessa demokratiassa kaikki voivat ilmaista mielipiteensä. Ja nämä kaksi viimeistä just sitä, mitä Euroopan parlamentissa ajatellaan füge hinzu herr hoher kommissar ja päävaltuutettu lisäisin vielä että euroopan parlamentti kiittää teitä lämpimästi füge hinzu herr hoher kommissar augenblick ich füge hinzu herr hoher kommissar wir möchten Eli me haluaisimme lämpimästi kiittää teitä erinomaisesta puheenvuorostanne ja myöskin tiimiänne ja työntekijöitänne. herr coburn sie haben sich zu wort. coburn teillä on työjärjestyspuheenvuoro olkaa hyvä. Peter Coburn, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Kiitoksia puhemies. Haluaisin vain kysyä teiltä. Ajattelen, että tämän järkyttävän instituution puhemiehenä. Eikö teidän pitäisi olla neutraali? Eikö te pitäisi johtaa puolueettomasti puhetta, ottaen huomioon myös tämän puolen salia edustajat? Äh, niin, oliko jotain muuta vielä? Kyllä äh, kunnioituksella puhemies, mielestäni teidän pitäisi pysyä täällä puolueettomana. Iso-Britannian alahuoneessa teidän käyttäytymisenne olisi mahdotonta. Siellä puhemies ei voi ottaa puolta missään asiassa. Herr Coburn. Edustaja Coburn. YK on päävaltuutettu oli eri kunniavieraamme tänään. Eli me emme voi nyt loukata häntä ja hänen tiimien täällä. Jos rasismia tulee tältä puolelta salia, niin minä vastustan kyllä sitä. Siihen voitte kyllä uskoa.